Good afternoon everyone and uh, welcome to this. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän kokoukseen. Aivan ensiksi sanoisin, että menemme takaisin kohtaan yhdeksän. Estyslistalla puheenjohtajan ilmoituksiin, sillä tänään ei aamupäivällä edetty näitä asioita käymään läpi. Eli aivan ensiksi, mitä tulee tällaisen vuoropuhelun Ranskan kanssa, meille on kerrottu, että liittyen presidentti Hollandin tapaamiseen herra Moskovitsi ei pääse paikalle Ekon valiokunnan kokoukseen 14. marraskuuta. Silloin oli tarkoitus käydä taloista vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa. Ja nyt se pidetään toinen päivä helmikuuta, anteeksi, vuonna Korea 12. helmikuuta iltapäivällä Sveitsin kansalliskokouksen ulkoasian valiokunta vierailee 25 henkilöä ja henkilöstö, he tulevat paikalle 13. marraskuuta keskiviikkona ja he haluaisivat tavata Ekon, Afet, Imko ja Libe-valikuntien jäseniä. Ne Ekon valikunnan jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita EUn ja sveitsiläisistä suhteista, kuten verotusasioista, pankkiunionista ja muista seikoista. Heidät kaikki kutsutaan kokoukseen heidän kanssa kello 9-10 ja kyseessä on siis 13. marraskuuta. Ekon sihteeristö lähtää lisätietoa sähköpostitse lähiaikoina. Mitä tulee kolmikanta neuvotteluun, jotka ovat käynnissä, 22.10. pidettiin Strasbourgissa kokous ja siellä puhuttiin hallituksen tai valtion suorista toimista ja tämä liittyy kuulumisiin, jotka koskevat uuden pääomittamista ja joustavuutta ja hallitusten finanssivälineitä. Kolmansien maiden asioita ja myös Eh, kotijäsenvaltioasioita käsiteltiin lyhyesti, mitä tulee Omnibus 2 trilogiin. Se pidettiin, 12 kokous pidettiin eh, lokakuun lopulla, missä asiassa ei kovasti edistytty. Parlamentin neuvottelu valtuuskunta kommentoi kovasti puheenmiehistön uusinta ehdotusta, mukaan lukien pitkän ajan eh, takuu tai vakuudet jotta päästäisiin paremmin eteenpäin. Komissio ensin suhtautui kommentteihin myönteisesti, mutta sitten puheenjohtaja kuitenkin oli sitä mieltä, että uudet muutokset voivat viedä tästä tasapainon. Ja muihin ehdotuksiin ei myöskään saatu sitten eh, puheenjohtajavaltiolta myönteisiä ajatuksia vastaan. Niin ja seuraava kokous on tarkoitus pitää 13. marraskuuta. Ja näin pääsemme kohtaan 14 esityslistalla. Kyseessä on julkinen kuulemistisaisuus koskien kriisimaiden onnistumista ja epäonnistumista. Me säännöllisesti järjestämme näitä kuulemistilaisuuksia ja tämä on osa näitä, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että tätä tilaisuutta ei voi pitää nyt muodollisena eh, kriisivaltioiden tutkimuksena. Ekon valiokunta on pyytänyt lupaa alo- laatia eh, omalähtöisen mietinnön eh, Troiken toiminnasta EU-maissa. Ja tänään hankitut tiedot niitä voidaan käyttää panoksena, kun mm, tätä mietintöä laaditaan, kunhan siihen saadaan lupa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhujat. Kaikkien CV on toimitettu sähköpostitse eteenpäin teille ja tarkoituksena on nyt siis käydä läpi kriisimaat ja onnistumiset ja epäonnistumiset, koska toimet, joita esitetään, niitä kiistetään usein ja sanotaan, että ne eivät ole demokraattisesti legitiimejä. Jos ajatellaan lyhyen aikavälin vaikutuksia näille politiikoille, näiltä politiikoilta, niin se voi olla erilainen kuin pitkän aikavälin vaikutus. EU voisi hyötyä siitä, että käytäisiin parhaat käytänteet avoimesti läpi ja analysoidaan myös sitä, mikä missäkin kontekstissa toimii. Haluaisin muistuttaa, että meillä on kaksi paneelikeskustelua Ensimmäisessä puhutaan valtioiden ja pankkien välisestä riippuvuussuhteesta ja toisessa kilpailukyvyn ja kasvun parantamista ja sosiaalista ulottuvuudesta. Kunkin paneelin alussa on lyhyt esitys kultakin paikalle kutsutulta henkilöltä ja sen jälkeen puheenvuoro voidaan pyytää catch the eye menettelyllä. Näin siis ensimmäisen paneelin yhteydessä ja toisessa paneelissa siinäkin on sama käytäntö. Ja kuulemistilaisuuden jälkeen keskustellaan EKPn, Euroopan komission ja IMFn kanssa lyhyesti. Eli siinä yhteydessä on sitten puhujan jo valmiina. Eli ensiksi annan puheenvuoron professori Paul Jorionille, joka on Brysselin vapaasta yliopistosta. Haluaisin muistuttaa häntä siitä, että hänellä on viisi minuuttia aikaa. Come in? No, excuse me. You can, you can stay there. Okay? So five minutes. Should I start? Can I be heard? Aloitanko? Kuuletteko? Aivan ensiksi puheenjohtaja haluaisin muistuttaa, että minulla oli 10 minuuttia aikaa, näin sanottiin. Onko näin? Yeah. Excuse Thank me, professor, it's 10 minutes, you're right. Thank you very much. Totta, näin, kiitos. Minä puhun euroalueen tulevaisuudesta korkotason näkökulmasta. Euroalueen tulevaisuutta voidaan pitää loogisena ongelmana. Jos sitä ei ratkaista, niin siihen voidaan ainakin saada lisää selvyyttä, kun asiaa tarkastellaan valtion korkotason näkökulmasta. Tämän talousalueen sisällä yksi ainoa korkotaso pitäisi olla käytössä kutakin eräpäivää varten. Näin euroalueen perustaja isät varmasti olettivat myös euroalueen osalta tai ajattelivat, että näin kävisi pitkän aikavälin kuluessa. He eivät ajatelleet, että voisi käydä niin, että jäsenvaltioille voisi tulla riski joutua maksikyvyttömyyteen, eivätkä he ajatelta, koskaan ajateltaisiin että voisi palata oman kansallisen valuuttaan. Se, että korkotaso vaihtelee eri maiden välillä, on hälyttävä osoitus nykyistä ongelmista. Haluaisin ensin kertoa teille, mistä osioista valtion velka, velan korko koostuu. On huomioitava euroalueen osalta kolme osiota, sillä tämä koskee sekä taloudellisia että poliittisia olosuhteita eri maissa. On likviditeettipreemio, luottopremio ja vaihdettavuuspreemio kun puhun tiettyyn eräpäivään, lii, tiettyyn eräpäivänä erääntyvästä valtion velkakirjasta, niin viittaan aina kolmeen elementtiin, vaikka luottopreemio ja vaihdettavuuspreemio tietyssä tapauksessa on arvoltaan nolla molemmat. Likviditeettipreemio on se osa korkotasoa, joka heijastelee sitä, että velkainstrumentti ei ole rahaa, vaan se on hyödyke, joka vaihdetaan rahaksi jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Likviditeettipreemio on sen hinta, joka ilmaistaan korkotasona likviditeettipreemio tiettynä eräpäivänä tietyssä valuutassa määrittyy siitä, minkälainen voimatasapaino tasapaino on olemassa mahdollisten lainan antajien ja ottajien välillä. Eli tässä tasapainossa on huomioitava tarjonta ja kysyntä. Jos lainan antaja, lainan antajien kysyntä on suurempi. Tällä on tietty vaikutus, tai se on lainanottajien osalta näin. preemio on erilainen eri valuuttojen välillä, ja tämä osoittaa, minkälainen talouden alueen kyseessä. Ja tämä sitten johtaa kauppaan eli voidaan lainata rahaa sellaisella valuutalla, jossa likviditeettipreemio on alhainen, ja sitten ne sijoitetaan sellaisen valuuttaan, jossa premio on suurempi ja luottopreemio on se, mitä lainan antaja haluaa sen takia, että on mahdollista, että eh, pääomaa ei makseta takaisin tai ei tule luottovastuutapahtumia. On olemassa eh, luottoriskien vaihtosopimukset, joilla voidaan vakuuttaa itsensä tätä tapausta varten, ja tämän lisäksi voidaan myös lyödä vetoa kattamattomilla CDSillä. Vaihdettavuuspreemio kattaa sen riskin, että rahat, jotka on yhdessä valuutassa maksettu, maksetaan takaisin toisessa valuutassa, jos mentäisiin takaisin punnan, rakman tai eskunon käyttöön. Ja nyt sitten euroalueesta. Valtion velka taso euroalueella, jos euroalue on se alue, joka, jossa parhaiten sopii se ajatus, että on olemassa erilaisia korkotasoja, niin periaate on kuitenkin se, että yhtenä päivänä erääntyvä velka, sillä pitäisi olla sama korkotaso tai yksi ainoa likviditeettipreemio. Ja yksi ainoa maa on olemassa, jossa luottopremio ja vaihdettavuuspremio ovat nolla. Kyseessä on Saksa. Pääomamarkkinat ovat sitä mieltä, että on nolla riski olemassa Saksan maksujen laiminlyöntiin ja sen takia ei ole Eh, sen osalta preemiota. Myös pääomamarkkinat ovat sitä mieltä, että Saksa ei millään lähde euroalueelta, vaan se on viimeinen mahdollinen, viimeinen maa, joka sinne jää siinä tapauksessa, että eh, euroalue purkautuisi ja tämän takia tätä preemiota ei ole ollenkaan. Ja Eräs artikkeissa 27. syyskuuta 2012 New York Review of Booksissa kirjoitti George Soros, että Saksan tulisi poistua euroalueelta, jos näin todellakin kävisi. Jos tähän suhtauttaisiin vakavasti, niin sitten eh, Saksan korkotasoonkin liittyisi vaihtopreemio, mutta se olisi kuitenkin kielteinen, negatiivinen arvoltaan alhaisempi kuin korkotaso, sillä e, euroalueelta menisi Saksa ja näin devalvoituisi uusi Saksan markka. Koska Saksan valtion velkaa ja sen korkotasoa voidaan pitää vertailuarvona, niin niin kutsuttu spreadi on ero Saksan tason ja e, muiden maiden välillä heti kun tuli sellainen mahdollisuus, että joku maa joutuisi maksukyvyttömäksi eikä se kuitenkaan poistuisi euroalueelta, niin sen luotto- ja vaihdettavuuspreemio nousi yli nollan. Tämä johti sitten keskipakoiseen eh, mm, eh, dynamiikkaan tämän maan osalta. Ja kun tämä tällainen lopputulos ei sitten kuitenkaan ollut mahdollinen, niin kävi ilmi, että koko euroalue voisi purkautua. Kun maan luotomaksukykyyn ei luoteta, niin tällä on vaikutuksia luottokredit, luottopreemioon. Vaihdettavuuspreemion hinta on lisättävä luottopreemioon korkotason sisällä ja tämä sitten huonontaa maan maksukykyä ja muiden maiden on pelastettava tämä maa takaamalla Eh, nuo velat. Ja seuraksi puhuisin katastrofaalisesti valtiopankkiyhteydestä. On kieroutunut vaikutus, joka liittyy luotto- ja vaihdettavuuspreemioihin, josta Jens Weidman, eh, Bundesbankin johtaja, on sanonut eh, artikkelissa Financial Timesissa, että kyseessä on katastrofaalinen valtiobanki-yhteys, jolla kaupalliset pankit tulevat pitämään yhä enemmän oman maan valtion velasta, kun riski maksukyvyttömyystä eh, lisääntyy. Tämä voi vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta jos kyseessä on eh, oman maan pankki, niin sekä luottopreemio että vaihdettavuuspreemio muuttuu voittomarginaaliksi. Luottopreemio, jos maa joutuu maksukyvyttömäksi, niin sitten nämä maan pankit pelastetaan joko pääomittamalla tai pelastamalla vaihdettavuuspreemio. Jos otetaan takaisin oma valuutta, niin myös eh, kaupalliset pankit ottavat sen käyttöön ja vaihtopreemio eh, tässä tapauksessa tuottavat voittoa. Ja tämän lisäksi on kaksi muutakin sääntöä. Ensinnäkin toisin kuin muiden riskisaamisten osalta on olemassa raja silloin 25 prosenttia, mutta pankit voivat ostaa valtionvelkaa ihan niin paljon kuin vain haluavat ja toiseksi kun näin tehdään, niin ei ole eh, pantava mm, eh, varantoon suurta määrä pääomaa, vaan pääomavaatimukset ovat alhaisia. Ja mitä tulee viimeisen lainaajan kansallisille pankeille, niin kaupalliset pankit lisäävät valtion velkansa määrän ja näin ne altistuvat enenevästi sen arvon alennukseen. Tämä johtaa positiivisen takaisin kytkentään ja se aiheuttaa kiertoliikettä alaspäin, kun maan tilanne huononee, niin se vaikuttaa eh, portfolion kielteisesti ja maksukyvyttömyysriski kasvaa if you can uh, read more carefully. Puheenjohtaja keskeyttää. Voisitteko ehkä lukea hitaammin, sillä tulkit eivät kykene minua teitä seuraamaan. Well, somebody... Mutta kyllä he ovat varmasti kopion saaneet minun tekstistäni. Polo, sorry Mutta he eivät silti pysty seuraamaan, sanoi puheenjohtaja. Niin, ehkä heillä on se, mutta ehkä tämä on kuitenkin hiukan hankalaa, miten olen asiani ilmaissut. No mutta kuitenkin, jos ajattelemme euroalueen optioita ja mahdollisuuksia, 2009 talvella alkanut tapahtuma mm, sarja. Siinä Kreikkaan, Irlantiin, Portugaliin ja Espanjaan ja Italiaan vaikutti finanssien osalta tilanne kielteisesti sillä tavoin, että oli tuli esille eh, se eh, tarve, että nämä maat oli poistettava pääoma markkinoilta. Ja nämä maat eivät enää pystyneet maksamaan markkinoiden vaatimaa korkoa. Ne, mm, niiden maiden yhteisö, jotka välttyivät poistumiselta, ottivat sitten taakan kantaakseen ja IMF avusti niitä. Ja Irlanti sanoi, että se voi päästä takaisin pääomamarkkinoille joulukuussa 2013. Enää Kreikka ja Portugali tarvitsivat sitten uutta tai lisää tukea ja Kypros on rajatapaus yhä on ratkaisematta kysymys, joka liittyy euroalueen maksukykyisyyteen tällä alueella voi tapahtua lisää onnettomuuksia niin kuin vuodesta 2009 alkaen, niin jos ajatellaan nyt jatkoa, niin on mietittävä sitä, pystyvätkö maksukykyiset maat tukea näitä eh, maita yhä jatkossa. On maita, jotka eivät pysty toimimaan eh, pääomamarkkinoilla koska markkinat eh, vaativat niiltä niin korkeita preemioita. Euroalueen kysymys nyt on, onko Eli voidaanko nyt mahdollistaa maksukyky koko alueella? Ensimmäisessä tapauksessa, joka on kaikista paras, eli että euroalue tulee olemaan maksukykyinen, niin siellä tilanne pysyy hyvänä niin kauan, kuin luottopreemion tai vaihtopreemio eh, nousu ei johda sitä avustettujen maiden joukkoon. Ja tässä tapauksessa koko tasapainoa pitäisi tarkastella uudelleen uudessa olosuhteessa. Tässäkin tapauksessa kaikkein paras mahdollisuus euroalueelle on, että ja tässäkin tapauksessa olosuhteet ovat kaiken kaikkiaan epävakaat ja hauraa. Toinen mahdollisuus on se huono tapaus, että euroalue on niin kuin nyt tällä hetkellä itse asiassa maksikyvytön. Kaikista yhteistä toimista huolimatta maksukykyiset maat eivät pysty takaamaan eh, vaikeuksiin joutuneiden maiden valtion velkaa. Ja tässä tapauksessa vaihtoehto on seuraava. Ensimmäinen mahdollisuus on luotava uudelleen pienempi alue, joka on maksikykyinen sen jälkeen, kun maksukyvyttömät maat ovat sieltä poistuneet ja loppu tapahtuisi sitten maksukyvyttömyyden kautta ja ne ottaisivat vanhan valuuttansa käyttöön, joka sitten devaluoitaisiin euroon verrattuna, jotta eh, talouden terveys paransi ja voidaan lähteä liikkeelle taas nollasta. Ja toinen mahdollisuus on yleinen eh, maksukyvyttömyys euroalueelle, velan uudelleen järjestäminen vastavuoroisuuden kautta euro devalvoitaisiin muihin valuuttoihin nähden. Tämä onnistuu ainoastaan, jos on saman aikaista välitöntä federalismia eh, verotuksen, finanssipolitiikan ja pankkien tasolla. Tämä toinen mahdollisuus ratkaisisi eh, kerta heitolla sisäisen rakenteellisen epävakauden, joka liittyy euroalueen rakenteeseen ja toimintatapoihin. Eh, Sitten seuraava puhujamme. Au risque d'être désagréable Hyvä puheenjohtaja. Nyt tässä on vaara, että voi, olen hieman epäystävällinen, mutta minä muistutan että tässä puhujille, että emme ole tässä missään suurten asiantuntijoiden tieteellisessä konferenssissa. Me olemme kansanvalitsemia edustajia, me yritämme ymmärtää jotakin ja hyötyä siitä, mitä tieteen tekijät osaavat ja mitä he voivat meille tarjota. Tällä ei ole mitään pedagogista hyötyä lukea kauhealla vauhdilla joku, joku puhe ja silloin ö, minä kuulen, että jo, itse puhujakin kärsii, ehkä tulkitkin todella kärsivät suuresti. Minä kuulin sen omissa korvissani, koska vaikka he saavat tekstin ajoissa, niin minä tässä haluan nyt välittää sen viestin jo nyt, kun aikaa on jo ylitetty ensimmäisen puhujan kohdalla. Ja toivottavasti tämä viesti menee perille, eikä tässä nyt unohdettaisi, että 13 minuutin ajan luetaan pikajuna vauhtia tekstiä, josta minä itsekään en ymmärrä juuri, juurikaan yhtään mitään. Kiitos paljon. It, uh, äh, Mr. Gosses, uh... Kiitos herra Gosses. Herra Langen seuraavana. Ja, der Kollege Gosses hat... Niin, kollega Gosses puhui aivan oikeasta asiasta. Me te, tästä ei ole meille paljonkaan hyötyä, jos me tästä kriisinhallinnasta puhutaan, jos tässä vain kerrotaan näitä teoreettisia skenaarioita. Herra Jorian puhui näistä skenaarioista ja ne ovat vain epärealistisia. Tämä euroaluehan on tällainen syvä poliittinen mm, projekti ja mm, Mm, eikä näihin voida mitään vastauksia löytää. Se, että e, ykkösskenaariossa, jossa yksi maa lähtisi, e, Saksa lähtisi pois tai sitten jälkimmäinen, jossa tämä alue halkeaisi. Meidän täytyy olla realistisia ja ne maat, joilla on ollut liikaa velkaa, niin, niin pystyvätkö ne palaamaan taas oikeille jäljille maksukyvyttömyydestään. Täällä sanotaan, että mm, eh, professori Jorian sanoi, että velkoja pitäisi hallinnoida hyvin, eli silloin kulut ja menot täytyy saada tasapainoon. Mitä sitten Japanin kanssa ja USA kanssa? Eh, mitä mieltä, mitä mieltä E, asiantuntijamme ovat, on näistä maista. Uh, Kiitos herra Langen. Minä ajattelin, että te halusitte uh, puhua tästä keskustelusta, aivan kuten edellinen puhuja. Mm, ehkä professori Jorion voisi ottaa uh, nämä äsken kuullut kommentit muistiinsa ja palata niihin myöhemmin. Seuraavana meillä on Fernando Fernandes Mendes Andes ja 10 minuuttia on aikaa tälle e, esitykselle. Ja muistakaa sitten miettiä tätä puheen nopeutta tulkien takia. Microphone. That's already no. Yes. Okay, yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will try to speak... Uh... Kiitos puheen, puheenjohtaja. Minä yritän puhua, puhua nyt hitaasti ja kovaa, että tämä kuuluu. Ja koska aika on niin vähän, niin minä siirryn heti aiheeseen, enkä ole kovin kohtelias tässä alkumetreillä. Metreillä. Ensinnäkin tässä titteli, tämä otsake, e, joka tässä meidän tilaisuudellamme on, e, niin tämä Success and Failures in Crisis Countries. E, tämä ei ole ole hyvä, koska tässä nyt käy ilmi, että emu on ollut vääränlainen. Meidän rahaliittomme on epäonnistunut. Ja tässä on tarkoitus toimia kestävästi, vaikka kuitenkin markkinat ovat olleet huonossa jamassa viime aikoina. No minkälaisia valuvikoja tässä järjestelmässä sitten on? Meillä on EKPn eh, vetämää itsenäistä rahapolitiikkaa. Ja tätä on paljon kritisoitu, mutta minun mielestäni eh, tässä ongelma on eh, niinkin, paremminkin siinä, että ympäristö, missä toimitaan, on vaikea. Miten me voimme näitä rahapolitiikkaa viedä eteenpäin? Tämähän on aivan erilainen instrumentti kuin missä, missään muualla maailmassa tämä meidän yhteinen valuuttamme ja sillä tavalla näitä rahapoliittisia toimia voidaan tehdä. Me olemme kuulleet E, että tämä spread on tässä laajennut, laajentunut viime aikoina. Eli sitten e, tämä viimeis, e, viimesijainen lainaaja. Tässä on improvisoitu ei niinkään kauan sitten. Ja te tiedätte, että OMT ei ole osoittautunut sellaiseksi kuin piti. No sitten tässä on, kun puhumme keskuspankeista, niin mikään pankki ei jätä keskustelematta raha, talouspolitiikasta hallituksen kanssa. Tietenkin puhutaan tavoitteista ja otetaan huomioon se, mitä talouspolitiikan tuloksena mahtaisi olla sillä alueella, josta on kysymys. No, EKP ei tällaista luksustilannetta ole käytettävissään. EKP, kuten tiedätte, hoitaa euroalueen rahapolitiikkaa, mutta te tiedätte, että meillä on hyvin huomattavaa kansallista sääntelyä kuitenkin tämän rinnalla. Kriisin ratkaisu on tullut vasta nyt tämän vuoden loppupuolella. ja näistä asioista on Brysselistä tullut esimerkkejä, mutta tämä sen kun pahentaa eurokriisiä. Täällähän puhutaan eh, joistakin maista eh, sillä tavalla, että valuutta pakenee ja sitten eh, tätä vain voimistetaan, kun, kun tiettyjä sääntöjä näille maille asetetaan. Kansallisten sääntelyviranomaisten vastuullahan on talouden terveys. Mutta kuitenkin kun tällaisia velvoitteita asetetaan näille maille, niin se vain siirtää, aiheuttaa heille vaikeamman tilanteen. Meillä on tietynlaisia sääntöjä olemassa tämä kasvupaketti ja kaikki nämä säännöt, joita EU:ssa on on luotu. Minä haluaisin korostaa sitä, että kasvu- ja vakauspaketti sopimus on tällainen, ei ole ollut mahdollista panna jälkikäteen, jälkikäteen. Viime vuosina olemme kyllä parantaneet tilannetta, mutta kuitenkin äh, olemme kaukana siitä, mitä voitaisiin kutsua kestäväksi rahaliitoksi. Ratkaisu edellyttää sitä, kaikkihan ovat periaatteessa samaa mieltä, mutta jotain pitäisi alkaa jo tehdä. Me tarvitsemme pankkiunionia, talouspoliittista unionia jossakin muodossa ja vielä EUn poliittista unionia. pankkivalvonta viranomainen ja todellakin tarvitsemme tällaisen säästö- Ähm, talletusrahaston Euroopan tasolle. Kaikki toimivat pankkiunionit, joita on maailman sivu ollut, ovat ähm, tarvinneet tällaista. Pankkivalvontaviranomainen on asia, joka, ei, joka on vaikea saada täytäntöön pantoa, koska hallituksilla on äh, omat näkemyksensä. Ja Brysselillä on tällaisia stressitestejä, jotka ovat hyvin vaarallisia ja nämä varmastikin luovat ongelmia tiettyihin maihin. viranomainen on vielä lapsen kengissään. Minä haluaisin tässä nyt kahta asiaa korostaa, jotka mielestäni ovat todella tärkeitä tärkeitä. Eh, tullaanko näitä asioita soveltamaan tasapuolisesti? Ja miten tässä, kun tulee eh, luottotappioita, niin tullaanko näitä soveltamaan eh, samalla tavalla? Te tiedätte, miten Kyprosta käsiteltiin Joka tapauksessa Bryssel pyytää hienotunteisuutta ja arviointia siitä, miten kuhunkin pankkikriisiin pitää suhtautua. Kilpailupääosasto ja komissio niiden pitäisi olla aivan yhtä aktiivinen kuin pankkivalvontaviranomainen kriisinhallintamekanismi, joka Täällä on monenlaisia rooleja, eli mitä, minkälainen rooli annetaan kilpailuviranomaisille. In the world has ever assigned banking. Mikään maa ei koskaan ole antanut kilpailuviranomaisten hoidettavaksi pankkien uudelleen pääomittamista. Ja sitten talletusten eh, takuurahasto puuttuu. Jos meillä on euro, esimerkiksi jossain hyvässä espanjassa pankissa, niitä on muutama, ei kovinkaan monta kuitenkaan, niin tätä euroa pidetään huonompa, huonompi arvoisena kuin sellaista euroa, joka on tallennettu huonoon saksalaisiin pankkiin. Sellaisiakin on olemassa. Ja euroalueella on sen takia ongelmia, koska EKPn tehtävä on suorittaa siirtoja euroalueen sisällä mahdollisimman halvalla ja laillisesti ja sen takia pitää eh, sitten siirtää tämä omaisuus sellaista pankista, jota pidetään hyvänä pankkiin, jota pidetään huonona, vai, koska tässä katsotaan vain kyseistä jäsenvaltiota, ei siis katsota pankin tasetta, vaan e, sen tasolla oleva maata. Ja ainoa tapa toimia tässä on mennä kiireisesti Euroopan laajuiseen talletusten e, takurahastoon. Meillä on vielä 30 sekuntia aikaa, eli puhuisin hetken Espanjasta. Espanja teki paljon väärin, mutta näin tekivät myös velkojamme. Aina kun on ongelma velkojen velallisen välillä, niin tämä on kahdenvälinen ongelma. On yli viisi vuotta oli kielteisiä eh, korkotasoja eh, Espanjassa, niin oli selvää, että eh, kaikki rationaaliset toimijat hankkivat liikaa velkaa ja kaikki rationaaliset velan antajat varmasti olivat tästä tietoisia ja tämä irrationaalisuus oli siis mahdollista Euroopan järjestelmän pohjalta. Jos emme saa Euroopan raha-aluetta valmiiksi, niin se sitten hajoaa enemmän tai myöhemmin. Fernandez, I will read now the list of speaker, Mr. Langen already. Seuraavat puhujat, edustaja Lange jo puhui, Bulman Klever. Mr. Sanchez Pesedo, Mr. Sofoleus, Mr. Hadji Georgiou and Mrs. Eh, Papadopoulou by motion of order, right after Werner Langen, I raised... Työjärjestyspuheenvuorona sanoisin, että Heri Werner Langenin jälkeen minä pyysin puheenvuoron. We are running really out of time and we have two more... Meillä on vielä kaksi muutakin paneelia tässä tulossa ja minä arvostaisin, että kaikki puhuisivat korkeintaan kaksi minuuttia puheenvuoroissa. Herra Pulman. Ja, dank. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Nämä asiantuntijat ovat ensinnäkin molemmat puhujamme analysoivat tilannetta, joka vallitsee Euroopassa, euroalueella. Ja tässä jälkimmäinen puhu, puhuja käsitteli näitä rakennekysymyksiä euroalueella. Minä haluaisin kysyä molemmilta asiantuntijoilta seuraavaa. Euroopan kansalaiset, erityisesti euroalueella, he, heillä on käsitys, että tähän kriisiin ei koskaan tule mitään loppua. 2009 syksystä asti se on ollut päällä, eikä mitään näytä tapahtuvan, vaikka kriisihuippukokouksia pidetään ja pidetään. Syksyllä 2009 sen jälkeen tuntuu, ettei mitään ole edistytty Miten te arvioitte tätä poliittista reaktiota, joka on tullut jäsenvaltioilta? Ovatko valtiot toimineet ajallaan ja ovatko vastaukset olleet oikean suuntaisia vai onko näitä kurssikorjauksia tehty liian myöhään? Mitä olisi sitten viimeistään 2010 pitänyt Kreikalle tehdä? koska kriisihän sen kun eskaloitui. Sitten vielä tämä niin kutsuttu troikka, jolla ei kasvoja ole. Se tekee päätöksiä ja kuka niistä on vastuussa. Onko tämä nyt kaikkein paras väline eh, käyttää tähän eurokriisiin? vai tarvittaisiinko enemmän demokraattista val- valvontaa sillä tavalla, että Euroopan parlamentti oli siinä demokraattisena elimenä mukana? Ehkä tällä tavalla kriisipolitiikka olisi tehokkaampaa. Thank you, Mr. Bullman. Ki- kiitos. Sitten herra äh, Langen haluaa sanoa jotakin kakkospuheenvuorosta. Ich möchte, äh, die Analyse des tässä he, jälkimmäinen puhuja he, minun mielestäni puhui paljon paremmin kuin edellinen. Minä voin hyväksyä hänen ajatuksensa paremmin. On aivan selvää, että euro on poliittinen hanke ja e, se aiheuttaa sen, että talouspolitiikka on integroitava yhä enemmän, eikä siitä koskaan mitään epäilyä ollutkaan. Minä olen itse ollut hyvin pitkään täällä valiokunnassa ja tätä keskustelua on hyvin paljon käyty. Mutta kuitenkin nämä sopimukset, jotka allekirjoitettiin, Fernandes sanoi, että tämä kasvu- ja vakaussopimus ei ole ollut hyvä. E, ja sehän on aivan totta, jäsenvaltiothan eivät pysyneet ruodussa, vaikka sopimus tehtiin, ja siitä tuli näitä ongelmia. Kuitenkin sitten meni aivan hyvin siihen asti, kunnes maailmanlaajuinen kriisi ilmeni 2008. Meillä on johdannaisia, jotka ovat kolme kertaa bruttokansantuotteen kokoisia, ja tällä tavalla tämä laajeni. Ja nyt valtioilla on, on sellaisia velkoja, jotka Baselin mukaan on, on nollatasolle arvioitu. Tässä muistutetaan, että virheitä on tehty. Kyllä, kaikki ovat tehneet ja se olisi varmastikin paremmin mennyt, jos Euroopan parlamentin poliittinen kontrolli olisi silloin otettu käyttöön. Ja tällä tavalla valtiot olisivat voineet tehdä velvoitteensa. Miten, e, mitä olisi voinut silloin neuvoa näille valtioille, kun tilanne oli päällä? Kiitoksia, herra Langen. Sitten herra Lambert, kaksi minuuttia. Well, keep me for later. <laughs> Minä voin puhua myöhemmin. Hvala za besedo. Jaz sem se odločila, da se vseeno oglasim in to v svoji maternem Minä päätin joka tapauksessa puhua äidinkieltäni tässä asiassa. Nimittäin me ilmeisesti puhumme tietyistä maista, ja kun käsittelemme tätä troikkaa ja troikan tuloksia näissä maissa, joista on kysymys. Minä haluaisin sanoa, että Slovenia ei ole mukana eh, vielä yhdessäkään tällaisessa hankkeessa tai ohjelmassa ja Troikka ei ole käynyt meillä. Mutta viime viikkoina meillä on Sloveniassa eh, tapahtunut paljon Esimerkiksi stressitestit on pankkijärjestelmälle tehty. Meillä on kahdeksassa pankissa nyt näitä testejä tehty. On hyvin paljon keskusteltu tästä menettelytavasta, jota komissio soveltaa eh, silloin, kun tästä pankkiunionista ja stressitesteistä puhutaan. Minä haluaisin professoreilta nyt kysyä, että onko teillä jonkinlainen näkemys näistä stressitesteistä ja tästä menettelytavasta, jota sovelletaan tällä hetkellä Euroopan tasolla? Minkälainen metodologia tulee olemaan käytössä ja mm, niin, että stressitestien tulokset olisivat kelvollisia? Sloveniassa pelätään sitä, että me olemme jonkinlainen eläin, koe eläin tässä prosessissa ja tulokset tulevat joulukuussa, mutta haluaisimme nyt kommentteja. Kiitoksia. Sitten herra Epping. Oh, he disappeared, sorry. Hän onkin hävinnyt paikaltaan. Sanchez Passé. Muchas gracias. Kiitos paljon. Tässä puhumme kriisistä, vaikka onkin olemassa erilaisia kriisejä, niin ei se ole ihan sama, mitä on tapahtunut Kreikassa, Portugalissa tai Irlannissa, tai mitä on menossa Espanjassa tai Italiassa. Mutta uskon, että kuitenkin on yksi yhteinen linja kaikissa näissä kriiseissä. Se tarkoittaa sitä, että rahapolitiikka aina sopeutuu paremmin keski- keskiössä oleviin maihin kuin reuna-alueen maihin. Ei, ja meillähän on kuitenkin tasapainotusmekanismi olemassa. Meillä on myös euroalueen hallinnointia, joka on estänyt sen, että tällä hetkellä on annettu hyvin painavia hyviä vastauksia. Nyt on harjoitettu tämmöistä finanssipoliittista sopimuksellista politiikkaa, joka oli, jolla ei ole välitöntä vaikutusta ja kasvupolitiikkaa myös harjoitettu, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on <clears throat> kasvua ja meillä on velka, joka on alle eurooppalaisen keskiarvon, mutta kyllä tämä julkinen velka on vähentynyt huomattavasti suhteessa yksityisen velkaan. Jos puhun nyt tässä itse Espanjasta, niin meillä ei ongelma ei ole nimenomaan julkinen, vaan yksityinen velka. Yksityinen velka on vain pahen, on tarkoittanut sitä, että se on ollut seurausta siitä niistä lyhyistä lainoista, jotka ovat palvelleet vain <clears throat> pitkäaikaisten asuntolainojen rahoittamiseen. Ja silloin, jos lähdetään harjoittamaan tällaista lainapolitiikkaa, niin keski, EKP e tietää, mitä riskejä se pitää sisällä, ja ne ovat olleet erittäin raskaita Espanjalle. Eli tämä sisäinen yksityinen velka on nyt muodostunut jollakin tapaa, tämä julkinen velka on nyt muodostunut meille yksityiseksi velaksi, joka on paljon pahempi kuin minkälainen Ää, valtionvelkamme, mutta ei minkäänlaista eurooppalaista, yhden, yhten, yhtenäistä eurooppalaista politiikkaa voi olla. Ei se tarkoita sitä, että viattomien ihmisten pitäisi maksaa siitä, mitä muut ovat tehneet. Meillä pitäisi olla suoraa pääopittamista ja mitä, me nyt, mitä Espanjassa on tapahtunut. Me olemme analysoineet sitä, miten kriisi on hallinnoitu. Ei ole ollut suoraa pääomittamista, se on ollut virhe ja toisekseen meillä ei ollut, ollut sope, sopivia mekanismeja, joilla olisi voitu ratkaista nämä ongelmat. Niin, Kiitos Antolin. Seuraavaksi annan puheenvuoron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 Thank you very much indeed, uh, Mr. Sofoklos. I give the floor now to Mr. Uh, Hadji Georgiou. La señora Hadji. Rova Hadji Georgiou. Señora. ε, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο μέρος με έχει καλύψει ο συνάδελφος. Minä olen sitä mieltä, että kollega Sofokleus sanoi suurimman osan siitä, mitä itsekin halusin sanoa, mutta muutama sana lisää. Minä puhun Kyproksesta. Se on maa, josta tulen. Siellä tehdyt päätökset ovat olleet katastrofaalisia Kyproksen taloudelle ja siellä se on johtanut myös laittomiin toimenpiteisiin. Mikä on traagista, ei ole vastausta löytynyt tästä salista. Te, ja te kysytte, miksi minä puhun? Ei täällä kukaan ole antanut minulle tähän mennessä vastausta. Jos meillä on Kyproksen hallituksen edustaja, niin jos me kysymme häneltä, että miksi on tehty tällaisia päätöksiä, hän sanoi, että Troikka on päättänyt, niin jos me vetoamme Troikkaa, niin, niin Troikka sanoi, että päätöksen on tehnyt Kyproksen hallitus, ja, jotka lopuksi ovat olleet katastrofaalisia Kyproksen taloudelle. Jos käännetään EKPn puoleen, niin sieltä taas kuuluu että päätös on tehty Kyproksen keskuspankissa – ja Kyproksen keskuspankki taas sanoi, että se on Euroopan keskuspankki, eli kukaan ei ota vastuuta, kukaan ei vastaa yhtään mihinkään, tilanne on traaginen. Minä haluaisin esittää kysymyksiä näille kahdelle taloustieteilijöille, joita olemme vastikään kuulleet. He kyllä varmasti tietävät, tuntivat perinpohjin Kyproksen tilanteen. He tietävät, että ei enää voi siirtää varoja, mm, koska pankit ovat lähes kadonneet kartalta maanperältä ne ovat peräisin joltain 1700-luvulta, jos voin käyttää tällaista termiä. Ongelma piilee siinä, että ennen Kyproksen talous kulki 200 kilometriä tunnissa. Nyt moottori on hajonnut ja pitää lähteä patikoimaan. Voidaanko, voidaanko löytää toinen ratkaisu? Vai kertovatko kaikki meille vain tarinoita siitä, kuinka paljon on tehty virheitä? Schmidt. Kiitos näistä johdantoa eh, johdantokommenteista. Minä tulen euroalueen ulkopuolelta, ehkä minun ei pitäisi tähän riitaan ollenkaan osallistua, mutta teen sen kuitenkin, koska minun mielestäni tämä on hyvin vaikea tilanne. Me kirjoitamme historiaa. Akateeminen maailma mm, Mm, on velvollinen antamaan myös vaihtoehtoja, mitä olisi tapahtunut, jos euroa ei olisi ollut. Ja koska minä todellakin tulen ulkopuolelta ja minä olin täällä parlamentissa jo 90-luvulla, niin mehän silloin hoidimme taloutta niin huonosti, että meidän olisi pitänyt siitä jotakin oppia. Olen hyvin hämmästynyt siitä, kun sanotaan, että joidenkin maiden pitäisi eurosta lähteä ja ehkä se olisi hyödyksi. Voisiko todella olla näin? Minä kyllä sitä epäilen. Ehkä olisi mm, pitänyt olla useampia valuuttoja Euroopassa eikä, eikä vähemmän. Minä haluaisin haluaisin vähän vastauksia. Minä haluaisin, että Ruotsi tulisi euroon mukaan, mutta olen vähän yksin tämän toiveeni kanssa. Saisinko nyt neuvoja siitä, mitä voisin sanoa taka- kotiin palattuani, että mitä, mitä hyötyä eurosta on kansalaisille ja siksi voisimme ymmärtää sen, mitä varten Latviakin on juuri tulossa mukaan. Mr. Smith. Kiitoksia, Ole Smith. Sitten lopuksi Herr Liamon lopuksi. Merci. Kiitos. Minä haluaisin kiittää Paul Jorionia hänen laadukkaasta esityksestään. Minulla on hänelle yksi kysymys nimenomaan aiheesta. Kun tarkastelee lukuja, silloin tajutaan, että nämä maat, joita avustetaan verrattuna muihin maihin, niin politiikat ovat johtaneet siihen, että vaje on pienentynyt mutta samanaikaisesti meillä on kuitenkin velkataso noussut. Eli siis jos vaje on pienentynyt, se kuitenkin vaan syventää tätä kriisitilannetta. Ratkaisu, jota suositellaan, se perustuu velan uudelleenjärjestelyyn. järjestelyyn Kysymys kuuluukin, että kun on kyse näistä rahoitusavusta saavista maista, mikä tämä uudelleenjärjestelyn summa voisi olla, kun lähdetään velkaa uudelleenjärjestelmään? uudelleenjärjestelmään? Onko tästä tutkimuksia? Mitkä ovat tuloksia? Excuse me, I made a mistake. Uh, uh thank you. Anteeksi, tein eh, virheen. Kohta Rova Padov pulu. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisena toista puhujaa ja olen aivan samaa mieltä. Hän EU ja ja emu on huonosti suunniteltu, huonosti rakennettu, se ei ole pystynyt vastaamaan kriisiin ja kasvu- ja vakaussopimus ei ole toiminut niin kuin sen piti. Tulos kaikesta tästä on täysin epäoikeudenmukainen, joka koetaan erittäin raskaana nimenomaan Kyproksella. Ei, tämä ei ole oikeutta ihmisten asiantuntijoidenkaan tehdä päätöksiä öö, ennen kuin hän, ihmisellä ei ollut oikeutta tehdä päätöstä, vaan ennen kuin hänestä tuli euroryhmän puheenjohtaja ja sanoi, että Kypros ei olisi saanut kuulua EMUn eli raha, talous- ja rahaliittoon. Me olemme noudattaneet Kyproksella äh, kireää rahapolitiikkaa, mutta äh, se on äh, ollut epäonnistunutta, eikä Troikalla ole mitään demokraattista oikeutusta. Se ei ole avoin toiminnassaan, sillä ei ole vastuullisuutta, se ei harjoita valvontaa. Äh, eikä se europarlamentti eikä kansalliset parlamentit valvo sen toimintaa. Minkä takia, minkä takia Kypros ei lähde, lähde vähentämään velkaan? Puhuttu vain talletuspolitiikasta. Minä haluaisin, että meidän maassamme sopeutettaisiin niitä, toteutettaisiin niitä päätöksiä, joita on tehty esimerkiksi Kreikassa ja muissa maissa, kun halutaan äh, vähentää velkataakkaa. Ei myöskään pidä unohtaa sitä, että IMF suositteli, äh, sanoi tehneensä, myös tehneensä virheitä. Ja eli mitä oli sovellettu Kreikassa oli virheellistä ja se haluaisi ottaa opiksi euroalueen. Sitä me olemme tehneet myös virheitä, olemme sen myöntäneet. Kyproksella me olisimme voineet jo äh, suorittaa aikapäiviä sitten uudistuksia, mutta mielestäni miten nyt meidän kanssa on käyttäydytty, se on ollut täysin epäoikeudenmukaista. Ja eikä, eikä solidarisuutta ole ollut riittävästi eurooppalaisten kesken. Luulen, että Langen ja Guzes molemmat haluavat puhua. Minä puhun vielä kerran, minä puhun tässä ihan työjärjestyksen nimissä. Me kutsumme tänne arvovaltaisia henkilöitä. Tässä oli kyse metodologiasta eikä sisällöstä. Mutta tästä, eh, tuleeko tästä nyt edustajien välinen keskustelu, jotka puhuvat Kreikasta, Kyprosta, Iranista? Eihän silloin pidä kutsua tänne arvovaltaisia asiantuntijoita. Mehän tiedämme nämä tilanteet. Meillä on täällä asiantuntijoita, annetaan heille minimi äh, aikaraja heille puhua. Se ei ole myöskään ystävällistä tai kohteliasta. Sitten tulevat edustajat, jotka eivät koskaan tule hän valiokunnan kokoukseen, tulevat tänne puhumaan ja niin käyttämään puheenvuoron. Kyllä täällä pitäisi saada vähän järjestystä tähän meininkiin. Tänne on järjestetään kuulemistilaisuus, tehdään heille täsmällisiä kysymyksiä ja annettakoon heille aikaa, että he voivat vastata asianmukaisesti. I think Werner's point was, was the same. Wernerin asia oli ilmeisesti aivan sama. Joten äh, me nyt palaamme asiantuntijoiden puoleen ja he saavat vastata. Jos joku asia on täällä kertaalleen jo sanottu, niin toivon kollegat, että ette käy sitä toistamaan. Ja nyt sitten ähm, professori Jorian saa ensin puheenvuoron. Ja tai ehkä voitte valita keskenään, kun pitäisi ensin puhua. Euh, Minä haluaisin ensiksi hyväksyä sen, mitä edustaja Gozes juuri sanoi. Meille esitetään kysymyksiä, voisimme vastata niihin ehkä ainakin osittain tai kokonaan, mutta meillä ei ole siihen riittävästi aikaa. Meille, meillä ei ole varattu aikaa vastaukselle. Samanaikaisesti haluaisin kuitenkin painottaa seuraavaa asiaa. Kolme vuotta sitten minä olin tässä samaisessa salissa, puhuin tälle samalle yleisölle. Se oli kriisin alkuaikoa, joka siis varsinaisesti koetteli Kreikkaa. Ratkaisuja esitettiin tuolloin tässä samassa salissa. Ja nyt mitä tänä päivänä kuullaan, niin oli tuon kyse todella siitä, että mitä olisi pitänyt tehdä, mitä ei ole tehty. Eli nyt pitää kysyä, että mm, tässä salissa kenellä valtaehdotuksia tehtiin siinä mielessä, kun ajateltiin, että olisi hyvä tehdä sen kaltaisia ratkaisuja lähteä toimimaan sillä tavalla. Ja silloin tiukan rahan politiikka oli pahin mahdollinen ratkaisu, mutta se kuitenkin hyväksyttiin Troikan toimesta. Eli jolloin tiedetään, että nämä kolme elementtiä olivat se, että piti motivoida ideologian nimissä siitä, sitä toimintaa, joka ei pidä ota huomioon realiteetteja. Toisekseen, pitääkö nämä kaikki päätökset langettaa jonkun talousteorian harteille, joka itsessään on myös rakennelma, joka on rakennettu ideologisten perusteiden pohjalle, jolla ei ole mitään tieteellistä pohjaa? Ask me a question. Langen kysyi minulta kysymyksen ja täytyy, meidän täytyy tulla tänne ja sanomaan, että tämä on ratkaistavissa tämä ongelma, mutta näin se ei ole. Ja minun pointtini on juuri se, että nykyisessä kehyksessä tätä ratkaisua ei voida ää, käyttää. Ja kysymys oli heti tässä alkuvaiheessa esillä ja minä puhuin näistä korkotasoista ja, ja osoitin, mikä tilanne on Hans Venä ja herra Hoiser ovat myös samantyyppisiä tutkimuksia tehneet. He lähestyivät asiaa eri tavalla ja kuitenkin he eivät käyttäneet korkotasoa, mutta he pääsevät aivan saamaan johtopäätökseen kuin itsekin olen tehnyt. Eli yhdessä lauseessa euro alue pysy maksukyvyttömänä ja epävakaana, eli silloin ainoa ratkaisu on pienentää euroaluetta. Tai, tai sitten maksukyvyttömyys ei eh, vallitse koko euroalueella ja sitten ratkaisu on toisenlainen. Meidän täytyisi puhua näistä kansakunnista, jotka ovat eh, kriisissä – mutta jos katsotte näiden äsken mainitsemien tutkijoita, niin 17 maasta ainoastaan kaksi, kolme, neljä maata eivät ole kriisissä ja kaikki muut maat ovat kriisissä, siis paitsi Luxemburg, Suomi, Hollanti ja eh, Saksa. Tietenkin teillä on erilaisia todisteita, tiedän sen. No, okei, okay, Itävalta, Belgia on kriisissä ja Itävalta on vähän rajaa tapaus. Ranska on punaisella sektorilla. Pyydän, että te katsotte näitä Target 2 eh, tuloksia. Täällä on 13 maata kriisissä. Need MEPs to give us... No, me emme nyt tarvitse mitään stimulanssia tässä parlamentin jäseniltä. Kiitos. Pyydän anteeksi nyt jo aluksi, sillä en ehdi vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, sillä minulla on niin lyhyt aika tässä käytettävissä, niin haluaisin korostaa kaikkein oleellisimpia kommentteja mielestäni. Ensinnäkin meidän pitää huomioida, että joillain mailla on ehkä eh, paljon vajetta, mutta niillä ei välttämättä ole kriisiä. Eli vaihtotaseen tasapainossa voi olla ongelma, että tämä ei kuitenkaan tarkoita kriisiä joissain maissa on pitkään jatkunutta vajetta, mutta kuitenkin siellä menee hyvin kasvun ja työllisyyden osalta pystytään maksamaan myös velkaa takaisin. Ja toinen asia, jonka haluan mainita, on solidaarisuus. Ja se, mitä halusin sanoa, että tässä kriisissä ei ole kyse solidaarisuudesta, vaan kyseessä on toimivan rahaunionin ongelma. Ei tämä liity mitenkään solidaarisuuteen, vaikka monet tätä sanaa käyttävät, mutta se, mistä täällä puhumme, on, että Euroopan raha-alusta pitää tehdä sellainen raha-alue, joka on kestävä, koska siinä on ne perusasiat, mitkä kaikkialla on oltava, eli keskuspankki, joka pystyy rahapolitiikkaa hoitamaan, pankkiunioni joka, tai pankkijärjestelmä, joka toimii yhdessä, ja kun pankki ajautuu ongelmiin, niin kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavoin saman sääntelijän ja valvojen toimesta ja sama kriisiratkaisu viranomainen. Tämäkään ei liity solidarisuuteen, vaan siihen, että on toimiva ja kestävä unioni. Kyseessä ei siis ole solidarisuus, vaan tarvitaan toimiva rahaunioni. Ja tällainen tilanne on vallinnut aina kaikissa rahaunionissa. Ja sitten tämä säästöpolitiikka, sekään nyt ei liity oleellisella tavalla tähän asiaan. Minä en ole nähnyt mitään kriisiä joka liittyy ylivelkaantumiseen, joka ei ole johtanut säästöpolitiikkaan. Tarvitaan finanssipoliittista vakauttamista, jotta pystytään parantamaan tilannetta ja maksamaan velat takaisin. Eli säästöpolitiikasta ei voida päästä ulos. Tarvitaan finanssipoliittista vakauttamista. Ei ainoastaan Espanjassa tilanne ole tämä, vaan kaikkialla Euroopassa. Emme voi enää palata vanhaan tilanteeseen. Meillä oli eh, sellainen helppo tilanne, koska moni kasvava maa yhä ajattelee, että kaikkein paras eh, tapa käyttää rahoja on antaa ne meille käytettäväksi, mutta tämä ei jatkossa tule olemaan näin. Jos ajatellaan Euroopan julkista velkaa ja Yhdysvalloissa myös, niin se on ihan liian korkea ja sen on alennuttava. Ja sen lisäksi meillä on nyt kriisi ja se vielä mutkistaa tilannetta, mutta se ei kuitenkaan ole ongelman Eh, alkuperä. Ja sitten kolmas ongelma, vaihdan espanjan kielellä, sillä espanja on täällä myös käytettävä, koska täällä on puhuttu paljon myös Espanjan tilanteesta. Haluaisin korostaa tätä pääasiaa, että Espanjassa on tehty paljon kaikenlaista huonosti, mutta ongelma johtuu kuitenkin siitä, että emu ei ole täydellinen, mutta Espanjan finanssipolitiikka on kuitenkin ollut eh, liian mm, lainemaan suuntautunutta monen vuoden aiheen. Ja nyt velka on yli 100 prosenttia ja pankkien pääomittamis varat ovat olleet vain 6-7 prosenttia koko velasta. Tämä julkinen velka johtuu siitä, että kiinteistö kuplan tuottamat varat käytettiin eh, tällä tavoin ja lähdettiin rakentamaan sellaista eh, hyvinvointivaltiota, johon Espanja ei ollut varaa. Tämä on ollut mahdollista talousunionin takia. Joku kysyi, mitä olisi tapahtunut, jos euro olisi ollut. Euro Espanjassa ei olisi voitu yli 4 prosentin kasvua pitää yllä monta vuotta ilman euroa, ja jos euroa tarkastellaan alusta alkaen objektiivisesti kriisin eh, alkuun asti, niin se on myönteinen tämä eh, lopputulos, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi tapahtunut virheitä sekä finanssipolitiikassa Espanjassa että siinä, miten Euroopan unionissa on käytetty näitä eri varoja. Ja lopuksi sanoisin, mitä Romano Prodi sanoi vuonna 2001 ja sanon aivan suoraan. Olen vakuuttunut siitä, että euro pakottaa meidät ottamaan käyttöön uusia välineitä talouspolitiikkaa varten. Poliittisesti on mahdotonta ehdottaa niitä nyt, siis vuonna 2001, mutta jonain päivänä tulee kriisi ja tuolloin sitten otetaan käyttöön uusia politiikan välineitä. No, tämä on nyt tämä kriisi, ja minä sanoisin, että näitä poliittisia välineitä ei tuota mahdollisimman tai tarpeeksi nopeasti käyttöön. Meillä tulee ehkä uusi kriisi, ja sitten joku uusi järkevä tai e, e, oppinut poliitikko tulee 2020 vuonna kertomaan, että me emme tuolla käyttänyt tilaisuutta hyväksi, emmekä pystyneet kriisistä pääsemään. Kiitos. That, that concludes what uh, niin, tässä nyt tämä paneeli yksi saatiin päätökseen. Se on varmasti ollut hyvin kiinnostava ja kiitän ne kollegoita, jotka olivat puheenjohtajana täällä, kun en itse päässyt paikalle. Sitten siirrymme se kakkospaneeliin. Miten kilpailukyky ja kasvu saadaan toimimaan niin, että sosiaalinen ulottuvuuskin otetaan huomioon? Meillä on tässä Xavier Timbo, joka on johtajana suhdanneobservatoriossa. Ja sitten meillä on Gilles Saint-Paul, joka on Toulousin yliopistosta. Minä annan molemmille puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Uh, thank you very much, Miss uh, Chairwoman. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua kilpailukyvyn ja kasvun palauttamisesta, mutta haluan samanaikaisesti huomioida sosiaalisen ulottuvuuden, niin kuin tässä meidän otsikossakin sanotaan. Minun pointtini tulemaan on hyvin yksinkertainen. Tällä hetkellä joissain maissa on havaittamissa palkkojen deflaatiota euroalueella. Kyseessä on tällä hetkellä siis palkkadeflaatio eikä yleinen sellainen ja niiden välillä on olemassa ero näiden käsitteiden välillä, eli palkkadeflaation ja deflaation välillä. Mutta palkkojen alenemiskehitys, siellä tulee olemaan oleellisia seurauksia ja meidän pitää taistella sitä vastaan. Jos emme näin tee, niin tämä nykyinen kriisi voi jatkua vielä monen monta vuotta. Eli aivan ensiksi on sanottava, että kriisiin liittyen vaihtotaseen vaje on vähentynyt monessa maassa. Tänä päivänä ainoastaan Ranskassa on vaihtotaseen vajetta ja kaikissa muissa, erityisesti etelämaissa, on pystytty vähentämään tuota vajetta. Ja tämä on aika merkittävä saavutus euroalueelta, mutta mielestäni se ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla. Ja meidän on päästävä yli tämän näinäisen menestyksen ja sitten voimme miettiä sellaisia asioita, jotka eivät ole niinkään myönteisiä enää tulevaisuuden kannalta. Eräs tärkeä asia on se, että ylijäämäiset maat, siellä on vielä ylijäämä ja tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole euroalueen uudelleen tasapainottamista, vaan tämä muutos on selvästi tapahtunut näissä eh, alijäämäisissä maissa. Näiden maiden alijäämän selityksenä on kysynnän lasku, ja tämä tapahtui säästötoimien takia jotkut ovat sitä mieltä, että Euroopassa ei ole säästöpolitiikka harjoitettu tai että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja Euroopassa. Mutta tosiasia kuitenkin on, kun katsoo finanssipolitiikkaa, niin tässä on käytetty hyvin korkeita kertoimia. Ja tämä on johtanut siihen, että kysyntä on ollut alhaista, BKT on vähentynyt ja työttömyys kasvanut. Tämä on se, mikä selittää sen vajeiden alenemisen monessa Etelä-Euroopan maassa. Eräs prosessi, joka nyt jatkuu, on palkkadeflaatio, eli palkkojen lasku. Sitä on tapahtunut lähinnä Etelä-Euroopan maissa, pienissä maissa, kuten Kreikka, Portugal tai jopa Irlanti, on havaittavissa nimellisten kokonaispalkkojen alenemista. Tämä on aika lailla harvinaista. Aikaisemmin ei ole ollut havaittavissa tällaista aggregaattipalkkojen nimellisarvojen laskua joissain maissa, kuten Espanjassa, jossa ennen kriisiä oli hyvin dynaamisia palkkoja ja tällä hetkellä sitten nimellispankat sielläkin laskevat. Ne ovat 2009 alkaen pysyneet vakaina ja nyt sitten laskua tapahtuu. Jos tälle asialle etsii selitystä, niin se on hyvin yksinkertainen. Kyseessä on työttömyyden kasvu. Ja tämä sitten vaikeuttaa palkkojen nostamista. Tämä ei ole yllättävää, vaan se on aika lailla yleistä, kun ajattelimme, että palkat ja hinnat ovat aika joustamattomia, mutta kun työttömyys jatkuu pitkään, niin sitten tällaista joustamattomuudesta päästään yli ja palkat alkavat laskea, lopulta myös nimellispalkat. Minä en nyt lue tätä tekstiä, niin pyydän tulkilta anteeksi siitä, mutta minulla on kuitenkin tämä asiakirjasta löytyy kaavioita, joita voi tarkastella tällaiseksi kaavio kolme, jossa osoitetaan, miten palkkojen lasku ja työttömyys korreloivat keskenään. No mitä tämä sitten tarkoittaa, mihin se johtaa, onko palkkojen laskusta hyötyä taloudelle? No yksi positiivinen seikka on se, että palkkojen deflaatio lisää kilpailukykyä. Ja voidaan ajatella, että tällä tavoin voidaan sitten eh, tilannetta mukauttaa euroalueen sisällä. Tämä ei toimi ulospäin, koska kyseessä on yhtenäisvaluutta. Ainoa tapa nyt mukauttaa tilannetta on palkkojen aleneminen. Tässä mielessä tämä voi olla ehkä myönteistä. Ja voidaan jopa odottaa palkkojen deflaatiolta voitaisiin lisätä kilpailukykyä ja näin myös kasvua, ja tämä sitten alentaisi työttömyyttä ja kaikki olisi taas oikealla tiellä. Mutta historiassa moni esimerkki osoittaa, että tällainen kaunis tarina, joka lähtee liikkeelle palkka, palkkojen laskusta ei toimi. Jos ajatellaan Eurooppaa 30-luvulla Japania, niin ei se vain toimi. Tämä ei toimi seurasta syystä. Euroalueella se ei toimi, koska kun yhden maan kilpailukyky kasvaa, niin se sitten jakaa tätä palkan alentumista muuallekin. Eli deflaatio laitessaan vähentää kilpailukykyä euroalueen sisällä. Tähdellään todellisia valuuttakurssien mukautumista Euroopan alueella, voidaan sanoa, että näin tapahtuu sitten eh, Saksaan nähden ja tämä riittää, mutta ei tämä riitä, sillä Saksa, Saksassakin on havaittavissa jonkunlaista palkkojen deflaatiota. Se koskee lähinnä alhaisia palkkoja, matalapalkka-aloja, mutta kuitenkin kyseessä on palkkadeflaatiota. Deflaatio. Ja palaan tähän vielä, koska pitää ymmärtää, minkälaisia seurauksia tästä voi olla. Ja sitten toinen asia, mitä voidaan odottaa palkkadeflaatiolta, se ei ole niin paha asia kuin todellinen deflaatio, mutta tämä sitten johtaa siihen, että todellinen velkataakka, kotitalouksien velkataakka kasvaa siellä, missä on palkkojen deflaatiota, kun tämä reaali velkataakka kasvaa, niin eh, sitten eh, sen purkaminen vaikeutuu ja tämä johtaa siihen, että tulee lisää sellaista velkaa, joka takaisin maksu on vaikeaa. ja tämä johtaa sitten julkiseen velkaan, joka on se itsessään kestämätöntä. Kaikki, mikä on ollut koko valtion velkakriisin taustalla, voidaan, sitä voidaan tarkkailla siis velkadeflaation kautta. Jos katsotte kaaviota neljä, niin tässä näkyy epävarmojen eh, saamisten määrä Espanjassa ja ne ovat lisääntyneet myös kaikkien mukautustoimien jälkeen ja tämä osoittaa, että nämä mukauttamistoimet eivät tilannetta ole parantaneet. Ja kolmas asia on sitten se, että palkkojen deflaatio lisää epätasa-arvoa suurimmalla osalla työmarkkinoita Euroopassa on kahdet työmarkkinat ja palkkojen deflaatio koskee lähinnä alempia palkkoja ja näin eh, tämä, tässä stressi, joka kohdistuu palkkoina, on suurempi kuin pääoman kohdistuva stressi, koska kyseessä on palkkadeflaatio eikä deflaatio, niin tämä johtaa eh, sitten epätasarvon kasvamiseen. Stiglitz on sanonut, että epätasarvo on ongelman taustalla, mutta tässä nyt joudutaan maksamaan vielä se hinta, että epätasa-arvo lisääntyy. Mitä voidaan sanoa? Mikä olisi vaihtoehto palkkadeflaatiolle ja mitä voidaan tehdä sen torjumiseksi? Lopetan aivan mm, muutama sivun kuluttua. Ensinnäkin on lopetettava kysynnön vähentäminen. Tämän laitoimme 2013 tutkimukseen. Jos näin toimitaan, niin toimitot, niillä on vaikutuksia keskipitkällä välillä. Tässä tulee alhaisimpia kertoimia ja tämä johtaa siihen, että velka taakan osalta on hyviä tuloksia, mutta ei niinkään työttömyyden laskemisen osalta. Ja toinen tärkeä asia on se, että on mietittävä pitkää aikaväliä, kun ajatellaan kestävyyttä, eikä lyhyttä aikaväliä. Kun lyhyellä aikavälillä pyritään tilannetta parantamaan, niin sitten yleensä toimet ovat kestämättömiä. Ja meillä on vielä muutama ehdotus. Ensinnäkin työmarkkinatilanne olisi yksi, eli tarvittaisiin minimi palkkasääntö, joka voi olla aika lailla monimutkainen järjestelmä kuitenkin maata koskien. Voisi olla eri tasoisia minimipalkkoja eri tai eh, kussakin maassa. Ja tätä sitten käytettäisiin, kun pyritään kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin, että eh, voisi olla eh, tällainen tietty vara-asema palkkadeflaatiolle, vaikka se on vain pieni sellainen, niin kuitenkin oleellinen. Ja sitten keskipitkällä aikavälillä voidaan päästä vaihtotaseen tasapainottamiseen sanomalla, että ylijäämä maiden on lisättävä vähimmäispalkkaa enemmän ja alijäämäisten maiden on tai niillä on mahdollisuus olla lisäämättä tai korottamatta vähimmäispalkkaa ja näin niistä voi tulla kilpailukykyisempiä. Ja voitte kuvitella, että tällainen väline, sillä pystyttäisiin keskipitkällä aikavälillä ratkaisemaan vaihtotaseen ongelma. Um. Niin, nämä viimeiset 20 sekuntia olivat todella pitkät. Seuraavaksi professori Gilles Saint-Paul. Okay, thank you very much. Kiitos minä ajattelin eh, tässä lukea tämän paperini. Meillä on kahdenlaisia tavoitteita. Näin lyhyellä mm, tähtäimellä on mm, vähennettävä julkisen sektorin rahoitustarvetta, jotta talouden kestävyys paranisi. Ja sitten toinen eh, seikka on, että meidän täytyy tätä mm, potentiaalista tuottoa saada parannettua. Tässä on nyt molemmat asiat esillä, mutta tällä hetkellä kuitenkaan ei näytä mitään parannusta olevan tulossa. Ja meillä on hyvin Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa työttömyys on hyvin korkealla tasolla. Ja vaikka paljon tuskallisia toimia on tehty, niin vielä tulosta ei näy. Tämä sopeuttamisstrategia on sellainen, että se liittyy hyvin paljon poliittisia rajoitteita. Kun me pyrimme talouden sopeuttamiseen, niin pitäisi eh, myös eh, voimistaa vientiponnistuksia, mikä tarkoittaa sitä, että valuuttaa pitäisi eh, valuutarvoa vähentää. Mutta joka tapauksessa, jos tätä, kun ei tätä voida eurossa tehdä, niin palkat ryhtyvät joustamaan. En ole aivan samaa mieltä, olenko, olenko kollegani kanssa samaa mieltä. Eräissä maissa kuitenkin näyttää, että tätä palkkajoustoa ei tapahdu, kuten Portugalissa. Ja sitten toisissa maissa, kuten Kreikassa, on tähän prosessiin ryhdytty ja siinä on suuret poliittiset riskit. Tässä täytyy myös miettiä hyvinvointivaltion suorituksia, mutta kuitenkin on paljon poliittisia puolueita, jotka tällaisella ohjelmalla ovat kymmeniä vuosia houkutelleet äänestäjiä. Täytyisi poistaa esteitä kaupan edeltä, mutta täällä on kuitenkin sellaisia tahoja, jotka tällaista sääntelyn purkua vastustavat. Ei ole kovin paljon liikkumavaraa poliitikoilla. Ja tässä täytyy pyritä, pyrkiä parhaimpiin mahdollisiin sopo, rakenteellisiin sopeutuksiin. Näitä täytyy panna mm, Eh, täytäntöön. Minä äsken sanoin nämä kaksi eh, tavoitetta, jotka tässä ovat meillä, niin meidän täytyy muistaa lyhyen, pitkän, lyhyen tähtäimen toimet ja pitkän tähtäimen eh, toimet. Jotta tällaiset rakenteelliset muutokset voitaisiin toteuttaa, niin me tarvitsemme sellaisia poliittisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat lyhyellä tähtäimellä taloutta, mutta kuitenkin pitkällä tähtäimellä ovat tuhoisia tuottavuudelle. Me tarvitsemme kilpailukyvyn vahvistamista pitkällä tähtäimellä, mutta niillä tällaisilla toimilla saattaa olla lyhyellä eh, aikavälillä negatiivisia vaikutuksia talouteen. Ja tällaiset eh, reformipaketit testit eh, saattavat eh, olla haitallisia ja haitata sekä talouden lyhyen että pitkän tähtäimen suorituskykyä. Tässä nyt haluaisin puhua näistä eh, rakenne, rakennemuutoksista kyseisissä maissa ja näiden periaatteiden mukaan. Portugalilla, Kreikalla ja Italialla on ollut näitä pelastuspaketteja ja miten siellä on sitten lyhyen ja pitkän eh, aikavälin toimet korreloivat keskenään. Minä en tunne näitä maita mitenkään asiantuntijana, mutta nämä ovat vain esimerkkejä. Jos katsotaan näitä talouden sopeuttamistoimia lyhyellä tähtäimellä, niin pitäisi pyrkiä karsimaan menoja eikä lisäämään tuloja, koska se johtaa korkeampaan verotukseen ja se vääristää pitkällä tähtäimellä taloutta enemmän. On olemassa yhteinen käsimys siitä, eh, minkälainen verotuksen tason pitäisi olla parempi verojen keruu eh, auttaisi mahdollisuuden kerätä yhtä paljon veroja tai enemmän ilman, että että verot nousivat ja tällä tavalla myöskin vääristymiä torjuttaisiin. se, mitä odotetaan tällaiselta kehitykseltä, ne saat, se saattaa olla hyvinkin myönteistä investoinneille ja kasvulle. Sitten Portugalissa pysyvässä työsuhteissa olevien ihmisten irtisanomis Raha on alennettu. Tämä varmastikin lyhyellä tähtäimellä mm, tuottavuutta eh, kasvattaa, mutta tätä olisi pitänyt eh, lykätä. Nimittäin tällä tavalla se tuhoaa työpaikkoja ja voimistaa taantuma, joka sitten makroekonomisia tavoitteita lyhyellä tähtäimellä rapauttaa. Tämä myöskin vaikuttaa työpaikkojen luomiseen on nimittäin paljon sellaisia väliaikaisia työsopimuksia, joihin tämä reformi vaikuttaa edelleen. Mitä sitten eh, Italiassa ja eh, Ranskassa tehdään, sillä rangaistaan eh, lyhyistä työsopimuksista. Ja vaikka se on tavallaan haitallista, mm, täällä pyritään kaksin, kaksinaisista työmarkkinoista eroon, mutta kuitenkin nämäkin toimet lykkäävät toipumista. No sitten myönteinen eh, esimerkki, TES-sopimukset Portugalissa eh, ovat sellaisia, että palkkasopimukset kattavat koko sektorin aina eh, kokonaisuudessaan. Nämä ovat hyviä sopimuksia ja tässä on hyvin paljon etuja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Italiassa on itse asiassa ollut samanlainen uudistus tekeillä. Tällä tavalla työllisyys paranee, paranee sektorien välillä ja tässä voidaan eryttää äh, palkkoja toisistaan. Lyhyellä aikavälillä on helpompi saada äh, palkkamalttia äh, sillä tavalla, että ulko, tasa, ulkoinen tasapaino taloudessa mm, säilyy ja päästään hyväksyttävälle tasolle palaamaan. Portugalin tapauksessa tämä ei ole riittävää, eh, koska palkkasopeutukset eh, eh, ovat hyvin suuria nimellispalkoissa – ja tätä ilman devaluaatiota, ilman devaluaatiota se on, devaluointia se on mahdotonta ja tämähän ei ole mahdollista euroalueella. Jotta voidaan kriisin kriisin ongelmia torjua, niin tässä laajennetaan sosiaaliturvan verkkoa, esimerkiksi perustuloa ja myös terveyspalveluiden laajentamista harkitaan. Euroopan rakennerahastot ja Maailmanpankki ovat mukana näissä toimenpiteissä. Nämä ovat epäviisaita ratkaisuja, koska tällaiset toimet eivät ole riittäviä ja e, tähän, tässä muodostetaan vain uusia e, tällaisia loukkuja ihmisille. Sitten <clears throat> e, Kreikalla ei ole varaa Pohjoismaiden kantaiseen sosiaaliturvaan, mutta meidän täytyy seurata, minkälaista politiikkaa ja minkälaiset seuraukset politiikalla on. Sääntelyn purku tiettyjen ammattien kohdalla, tämä koskee erityisesti Kreikkaa ja Italiaa, tällä saattaisi olla pitkiä, pitkällä tähtäimellä ja lyhyellä tähtäimellä hyviä vaikutuksia. Tämä olisi tehokkaampaa ja sitten palvelun hinnat laskisivat mutta lyhyellä tähtäimellä näistä kuitenkin tulisi tällaisia työttömyysongelmia. Sitten vielä johtopäätöksenä voisin sanoa, että me olemme eräänlaisessa kriisitilanteessa, jossa maat ottavat käyttöön uudistuksia ja näillä on kahdenlaiset tavoitteet, lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Jälkimmäisellä pyritään kasvuun ja suurempaan tuottoon. Mutta täytyy aina miettiä, että miten ratkaistaan myös nämä lyhyen tähtäimen ongelmat. Tämä lyhytä, lyhyen tähtäimen talouden tasapaino ja nämä rakennemuutokset, niiden täytyy olla sellaisia, että ne vaikuttavat myös pitkällä tähtäimellä. I have got a list of Kiitos, minulla on täällä puhujalista. lista. Ja tässä sihteeristö on tätä listaa hallinnoinut. Ja jos joku muu haluaa vielä puhua, niin antakaa merkki. Rodi Kratzer, uh, Annie Podimata, Theodore Siklakis, Philippe Lambert, Zana Gomez, Liam Wangok, Jürgen Klut and Nick Griffin. Anybody else? Oliko näiden puhujien lisäksi ketään muuta halukasta puhujaa? Halusiko kukaan vielä pyytää Verne Langen? te saatte viimeisenä puheenvuoron. Sitten onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Vielä yksi. Anteeksi, minä en näe nimeä täältä asti. Joten kaikki puhujat eh, saavat eh, kaksi minuuttia ja pyrkikää kysymään kysymyksiä asiantuntijoilta sen sijaan, että annatte vain omia kantojanne julki. Ivana. Zahvaljujem poštovana predsjedavajuća. Evo, ja bih htjela isto istaknuti da Evropska unija ima u rukama dva važna... Kiitos. Haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionilla on käytettävissään kaksi tärkeää mekanismia, joita voidaan käyttää jäsenvaltioiden ohjaamiseen ja kannustamaan siihen, että otettaisiin käyttöön toimia, joilla parannetaan työllisyystilannetta, mutta samanaikaisesti jätetään vaikeuttamatta kansalaisten tilannetta. Eli tässä on ohjausjakso ja liiallisen ylijäämän menettely, joita voidaan käyttää. Kun puhutaan eh, velasta, niin on hyvä, että asia ajatellaan pidemmällä tai keskipitkällä ajan jaksolla. Olisi tärkeää, että valtiot voisivat poistua tästä kiltistä kehästä, tästä noidan kehästä, niin, että voitaisiin edistää kehitystä niin, että kriisistä päästäisiin laadukkaasti ilman, että vaarantaa kansalaisten e, elintasoa. Ja minä haluaisin kysyä asiantuntijoilta, miten säästötoimien ja kulutuksen kilpailukyvyn e, lisäämisen välillä voidaan päästä tasapainoon ja miten voidaan huomioida samanaikaisesti finanssipoliittinen vakauttaminen, ja toisaalta edistää eh, PK-yritysten tilannetta ja eh, satsata työmarkkinoihin ja koulutukseen niin, että eh, työvoimasta tulisi joustavampaa ja miten voidaan muuttaa fiskaali- tai veropolitiikkaa sillä tavoin, että vähentään tuloveroa. Ainoastaan näitä toimia yhdistämällä voidaan muuttaa nyt suhdanteita ja voidaan päästä alijäämästä ylijäämään, mutta on itse asiassa mietittävä, miten tämä käytännössä onnistuu. Perfectly timed. Kiitoksia, pysyitte hyvin ajassa. Sitten seuraava. Kirja Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen, joka kytkeytyy siihen, mitä kollega juuri sanoi. Me kulutamme aikaamme löytääksemme tasapainon säästötoimenpiteiden välillä ja sen välttämättömyyden välillä, että luotaisiin elvytykselle hyvät olosuhteet. Minä käännynkin tässä meidän asiantuntijoidemme puoleen ja jo, mikäli ymmärsin oikein kuultuani heidän esityksensä, niin on aika paljon kritisoitu ja protestoitu säästöpolitiikkatoimenpiteitä vastaan. Ja kun on lähdetty toteuttamaan niitä ja sopeuttamaan niitä. Minä haluaisinkin kysyä nyt meidän äh, puhujilta, mitä he ehdottavat. Haluaisin tietää, ovatko toteutetut politiikat kirjanneet myös pitkän aikavälin tavoitteita ohjelmissa sisään, eli voitaisiin luoda rakenteita, jotka suojaavat näiden toteutumista pitkällä aikavälillä, vai onko kyse vain lyhyen aikavälin toimenpiteistä, jotka sitten kun aikanaan ne on toteutettu, niin Eurooppa tai nämä maat ovat taas tyhjän päällä? Thank you very much. Uh... Kiitos. Anna Podimata. Thank you, Sharon. Το θέμα που συζητάμε σε αυτό το πάνελ... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on meneillään paneeli, jonka tarkoituksena olisi antaa meille mahdollisuus keskustella kasvusta, elvytyksestä ja ottaen huomioon kaikki sosiaaliset tekijät. Kreikan ongelmatilanne on johtanut siihen, että kilpailukyky on ehkä noussut, mutta taantuma on pahentunut. Ja ei ole ollut riittävästi huomioitu sosiaalista ulottuvuutta. Mutta pitää ottaa myös poliittiset tekijät, poliittiset vakauttavat tekijät pitäisi ottaa paremmin huomioon. Haluan tässä vaiheessa kuitenkin kiittää kahta esitelmöitsijää. Herra Tambo teki erittäin asiantuntevia huomioita Kreikasta. Jos ajatellaan budjetin, budjettisaneerausta, sen ei pitäisi toteutua tai kohdistua vain lyhyelle aikavälille. Se pitäisi myös suunnata pidemmälle aikavälille, jotta, jotta vaikutukset eivät rajautuisi lyhyelle aikavälille. Minä olenkin tehdä teille nyt seuraavan kysymykseen. Mielestäni teidän kommenttinne ovat vastaan sitä filosofiaa, jolle Kreikan säästöpolitiikka perustuu. Kun te puhutte tästä ohjelman toteuttamisesta, oletteko te samaa mieltä siitä, mitä IMF suosittaa? Kilpailukyvystä, oletteko te sitä mieltä, että voidaan mahdoll- voidaanko parantaa kilpailukykyä 30 prosentin työttömyyden vallitessa? Thank you very much. Uh, Theodore Siklakis. Kilakakis. <laughs> Kiitos. Sitten herra Kilakakis. Uh, let me, let me uh, start with the question. Minä haluaisin aloittaa kysymyksillä ja sitten vain mm, sitten analyysiin. Kysymys yksi. Kuinka te arvioitte tätä e, inhimillisen pääoman menetystä, jos ihminen on neljä, viisi vuotta työttömänä ja miten sitten työllistyminen sen jälkeen? Toinen kysymys, minä siis puhun Kreikasta edelleen. Tuotantokapasiteetti, jos neljän viiteen vuoteen ei ole mitään investointeja tehty, 4-5 prosenttia korkoeroa, eroa on euromaiden välillä, siis esimerkiksi Saksan ja Kreikan välillä. Ja tällä korkotasolla eh, invest- kaikki investoinnit ovat taloudellisesti järjettömiä. Kuinka suhtaudutte siihen, että eh, luototus näin runsaasti eh, on laskenut? Miten voidaan päästä kriisistä ulos? Voidaanko ilman luottoa päästä toipumaan talouskriisistä. Koska sehän on juuri se, mitä, mitä nyt ollaan tehdä, tekemässä, jos sammakolta leikataan kaikki neljä jalkaa ja pyydetään sitten hyppäämään, niin sehän on vähän vaikeaa. Ja vielä lopuksi toinen puhuja puhui tulosta. E, sen sijaan, että kerättäisiin lisää veroja tai tuottoja, niin leikataan kuluja. Kuitenkin Troikankin toimesta on hyvin äh, akkerasti lähdetty tähän äh, toiselle reitille, siis 53 prosenttia PKTstä on äh, käytetty. Mutta nyt 50 prosenttia on tämä taso edelleen. Miten siis toimitaan pienessä maassa? Korkeat verot vai matalat verot? No, Philip Lamberts. Philip Lamberts. Madame Kiitos rouva puheenjohtaja. Nyt minä puhun tässä ranskaksi, se on mieluisa tehtävä, niin öö, professori Jean-Paul ymmärtää minut suoraan. Te olette omassa puheenvuorossanne tehneet koko joukon huomioita. Minä olisin kaivaa niitä vähän syvemmälle tieteellisessä mielessä, koska tässä käännyn tieteentekijöiden puoleen enkä poliitikkojen puoleen. Ensimmäinen asia, äh, kollega Kakakis juuri tässä kysyi äsken tässä mm, tuloista ja menoista. Te sanoitte, että pitää painottaa sitä, että menoja vähennettäisiin, jos lähdetään mm, tätä finanssipolitiikkaa vahvistamaan, niin silloin se pitkällä aikavälillä on kielteinen taloudelle. Kysymykseni on kuitenkin yksinkertainen. Minä oletan, että se perusolettamus on se, että, että markkinat ovat hyvä lähde. Mikä on se tieteellinen elementti, jota voitaisiin käyttää, joka tukee tätä teesiä? Minusta tuntuu, äh, muistan niin, että kun kriisi puhkesi vuonna 2008, niin se johtui siihen, että annettiin varoja, äh, myönnettiin aika runsaskätisesti varoja niin sanottuun kiinteistökuplaan Yhdysvalloissa, joka sitten puhkesi myös muualla. Se ei ollut mikään hallituksen tekemä päätös. Nyt Kreikastahan voidaan todeta, että ne olivat huonoja varojen myöntämisiä hallitusten toimesta. Yksityinen sektori ei vaikuta siitä, että se olisi poissuljettu näiden virheiden tekemisessä, kun puhutaan varojen myörtämisestä. Mm, te teitte tässä tällaisia väittämiä. Teillä pitäisi olla kyllä tukevat tieteelliset perustelut näille teeseillenne. Toinen kysymys liittyy työmarkkinoihin te olette insinööri, minä olen myös sitä. Minä aina äh, vähän kasvatan näitä käyriä, pidennän niitä kun te sanoitte, puhutte tästä palkkadeflaatiosta, olipa kyse sitten nimellispalkoista tai kaikki, mikä sitten liittyy siihen oheisena, esimerkiksi sosiaaliturvasta, jos vähennetään työttömyyttä tai korotetaan työllisyyttä, mutta annetaan ensimmäisiä arviointeja. Jos seuraan teidän puhettani oikein, eli jatketaan tätä harjoitusta loppuun asti tässä taloudessa, jossa sataprosenttisesti ehkä eh, yhden prosentin ero. Meillä oli siis sataprosenttinen työllisyys, ei mitään työttömyyttä. Minua kiinnostaa nyt se, että ei meillä olisi mitään poliittisia lausuntoja, se ei ole teidän työtänne. Mitkä ovat tieteelliset to- tosiseikat, joita teillä saattaisi olla käytössänne? Kiitos. Okay, and now Anna Gomez. Seuraavana Anna Gomez. Thank you. I must refer Professor Sampol Professori Sam Paul, haluaisin viitata ILOn Portugalissa eilen esitettyyn raporttiin ja siinä sanottiin, että mukautusohjelma, joka lähtee liikkeelle työpaikkojen tuhoamisesta ja palkkojen alentamisesta, eh, itse asiassa eh, tekee itsensä mahdottomaksi. Ja näin tilanne myös osoittaa, ei Portugalissa eh, palkkataso ole vakaa, vaan ne palkat ovat laskeneet. ILOn raportissa näin käy ilmi. Meillä on minimipalkka, joka oli 485 euroa ja se on reaali eh, palkkana laskenut kahden viimeisen vuoden ajan 4,6 prosenttia ja palkalat pal- ja sitten eläkkeet, jotka ovat yli 600 euroa, niitä on laskettu 10 prosenttia lisää. Jos ajatellaan vaikkapa eh, diplomaattiuraa, jos on ollut 3000 euroa vuonna 2011, niin nyt se on 2500, eh, eli 20 prosentin lasku ei, eh, siis tämä oli suurlähettilän palkka, niin ei tämä kyllä lisää meillä kasvua tai työllisyyttä, vaan lapsiköyhyys kasvaa, sosiaalinen turva laskee ja itse asiassa johtaa maahan, maasta muuttoon. ILon raportin mukaan yksi työpaikka seitsemästä on mennyt. 10 prosenttia eh, kansallista varoistamme on tuhottu. Ja jos ajatellaan maasta muuttoa, niin paljon nuoria eh, tutkinnon suorittaneita lähtee joka kuukausi maastamme. Tämä on meidän todellisuutemme, eli meillä epätasarvo kasvaa ja luottamus Eurooppaan tuhotaan. Was, uh, en oikein tiedä, mikä tämä kysymys oli, mutta sitten seuraava puhuja. Kysymys kullekin asiantuntijalle. Minua kiinnosti varsin suuresti Xavier Tampoon esitys palkkadeflaation äh, kieroutuneista vaikutuksista. Me, me haluamme äh, palkkaelvytystä, mutta kun siirrytään käytäntöön, niin yritykset vastaavat meille, mutta meillä on markkinaongelmat, markkinakorko-ongelmat, palkat nousevat, jos niitä noustetaan, mutta, mutta tuottavuus ei seuraa perässä. Kysymys on yksinkertainen, voidaanko tänä päivänä elvyttää palkkoja ilman, että yritysten markkinatilannetta heikennetään? Miten se tapahtuu käytännössä? herra Sampolille. Lisään vähän tässä nyt höyryä pyttyyn kollega Lambertin kysymyksiin, kun hän puhui menojen vähentämisestä. Se perustuu kahteen hypoteesiin, että meillä olisi työtäystyöllisyys ja toisekseen, että jos puhutaan yhdenvertaisuudesta. Onko olemassa tutkimuksia siitä, jotka antavat oikeutuksen alle kahdelle olettamukselle? Thank you, Liam. Uh, now Jürgen Kiitos sitten Jürgen Klute. Ja, danke schön. Kiitos. Nämä talouskysymykset eh, sinänsä, mutta minä haluaisin ensin käsitellä näitä taloustoimia, joita tehtiin eh, kriisin hallintaan ja niillähän oli hyvin paljon poliittisia vaikutuksia. Ja monissa maissa näihin samoihin toimiin ryhty, ryhdyttiin. Herra Timbolle minä haluaisin esittää kysymys. Me puhumme tässä kilpailukyvystä ja täällä on usein vähän, tämä vähän liian abstraktia. Kreikassa ja Portugalissa on sel- E, e, sellaisia asioita tapahtunut, jotka eivät kilpailukyvyn kannalta ole ymmärrettävissä. Näissä maissahan on e, teollisuus katoamassa ja kun, kun näin on, niin silloinhan kilpailukyky ei ole hyvä ja sitä ilman tätä tuotantoperustaa ei ole. Miten sitä voitaisiin rakentaa? No toinen kysymys liittyy sitten maatalouteen Eh, tämä liittyy varmaan myöskin Kyprokseen. Ei ole mitään pääsyä eh, sisämarkkinoille, eh, koska nämä tuotantomäärät ovat vuosittain liian pieniä ja ne menevät aivan muualle. Tämä on toinen ongelma, mutta joka tapauksessa on, on tällaisia tuotantopisteitä paljon, jossa joissa tuotetaan kerta kaikkiaan liian vähän, jotta suuret markkinajätit ostaisivat tuotannon. Pitäisi miettiä sitä tuotantorakenteen muutosta, mitä voitaisiin tehdä, jotta nämä tahot pääsisivät markkinoille. Haluaisin teiltä arvion siitä, mitä näille ongelmille olisi tehtävä. Thank you very much. Kiitos. Nick Wiffin. Thank you. Uh, two very interesting... Kiitos. Pari hyvinkin mielenkiintoista asiaa, joka, jotka on tullut esille nyt iltapäivällä. Ensinnäkin sanottiin, että tämä on ihan keinotekoinen kriisi, ja sitten meille estettiin tämä kyyninen eh, Romano Prodin eh, lausuma. Ja sitten oli tämä palkkadeflaatiopuhe, Etelä-Euroopasta. No, Isossa Britannissa tapahtuu ihan samaa. Siellä on alhaisia palkkoja, niin nämä ovat itse asiassa palkkaleikkauksia ihan oikeille ihmisille. Brittimedioissa puhutaan paljon siitä, miten perheet joutuvat kärsimään, kun erilaiset velka, erilaisten velkayritysten kynsissä ja näitä on tullut paljon lisää. On, olen saanut kirjeen henkilöltä, jota uhataan häädöllä ja sanotaan myös suoraan, että jos he häädetään, niin lapset sitten myös otetaan huostaan ja siellä huostaan otettujen lapsien keskessä heitä keskuudessa heitä kiusataan ja siellä on myös pedofiliaa. Ja he pyytävät, että minä kertoisin ihmisille täällä, että tämä hieno kriisi, josta piti saada aikaiseksi nyt yhtenäisvaluutta, niin se todella satuttaa oikeita perheitä oikeassa maailmassa. Kuinka kauan menee ennen kuin eh, tässä maalaiset ryhtyvät vallankumoukseen? Herra Papadopoulou. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin nyt sanonut, että talouskriisi on tehnyt sosiaalista ongelmista erittäin vakavia. Viime viikolla meiltä lähti valtuuskunta Kreikkaan. Puhuttiin itsemurhatilastojen kasvusta, aborttien lisääntymisestä, perheväkivallan kasvusta ja muista sosiaalista ongelmista, samantyyppisistä ilmiöistä. Niitä on voitu myös havainnoida Kyproksella minun maassani Troikka ja lainanantajat, ovatko he muuttamassa meitä kaikkia koekanineiksi ja samalla meidän maittemme hallitukset pyrkivät kaikin voimin saamaan uusia lainoja. Minäkin tässä, minä olen tässäkin pohdiskellut, eivätkö, eikä voitaisiin saneerata julkista rahoitusta sillä tavalla, että lähdet, pistetään työttömiksi tuhansia työntekijöitä. Sitä on tehty. Meillä on paljon nuoria, hyvin koulutettuja, jotka lähtevät me, pois meidän maistamme. Meille puhutaan koko ajan talouden elvyttämisestä, mutta mikä mitä sillä tarkoitetaan, mikä merkitys sillä on. Meillä on paljon ongelmia pankkisektorilla, PK-yritykset eivät enää saa luottoa, ei ole mitään todellista luottamuksen ilmapiiriä hou saamaan investoijat tulemaan Kreikkaan ja Kyprokselle. Ei ole näissä maissa mitään kasvua. Miten voidaan silloin elvyttää taloutta? Nämä ovat kriittisiä polttavia kysymyksiä ensi vuonna meillä on Euroopan vaalit. Minä olen pahoillani, mutta kyllä me varmasti sitten Saamme täältä Rovalle Penin edustajia lisää ja Kultaisen aamunkoiton edustajia lisää. Ja he tulevat, ja kansalaiset tulevat äänestämään jo hyvin paljon euroskeptisten puolueiden edustajien puolesta, eivät, koska he eivät halua mitään jatkoa emupolitiikalle. Meillä on traagisia ongelmia. Mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot? Seuraavana Werner Langen. Minulla on kolme kysymystä. Onko totta, että korko e, erot, e, siis Euroopassahan korot ovat alhaalla, niin e, onko, että nämä, nämä vain pahentavat tilannetta eivät, ja rasittavat julkista sektoria? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Sitten nämä muut erot jotka ihmiset kokevat. Siis Britanniassahan on, on ihmisiä suljettu työn ulkopuolelle, kun mitään tehtäviä ei enää ollut olemassa. Siis tämä palkka-autonomia, jossa liittokohtaisesti ja työpaikkakohtaisesti Saksassakin neuvoteltiin. Jos minä nyt Kreikan haluan tässä mainita, e, oliko niin, että turismi, turismi ei ollut kannattavaa suhteessa Kroatiaan ja Turkkiin, eli tämä on sisäisen kehityksen ongelma. Ja kuinka sitten, miten asiantuntijat näkevät valtion roolin? Pitäisikö tehdä reformeja, pitäisikö antaa enemmän rahaa, pitäisikö investointiedellytyksiä parantaa, pitäisikö olla parempaa hallintoa, pitäisikö olla luotettavaa oikeusjärjestelmää, vähemmän korruptiota, mikä on, mitkä toimet ovat välttämättömiä? Quick panic lost the list uh, and Nick sitten Nikolas Salavrakos, ja enempää me emme voi enää ottaa, koska meidän pitäisi aloittaa jo kolmas paneeli, ja meiltähän tulkitkin loppujen lopuksi sitten lähtevät. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää neljää esitelmöitsijää haluaisin muistuttaa tässä teille, että euro on korvannut täällä aika monta valuuttaa. Ja oletan, että on otettu huomioon, otettu huomioon näiden muiden valuuttojen toiminnasta ja saadut kokemukset miten ne ovat olleet esillä maailmanmarkkinoilla jo vuosisatojen ajan. Me haluamme vakuuttaa Euroopan kansalaiset siitä, että Eurooppa voi tarjota niille vakaan valuutan ja se olisi paras väline ja että euro takaisi myös paremman elämänlaadun ja elämän tason. Ja, se, ja siellä voitaisiin paremmin puolustaa kansalaisten oikeuksia. En tiedä, onko päästy tähän tavoitteeseen, koska mielestäni ihmisoikeuksia jatkuvasti poljetaan kaikkialla Euroopassa. Se synnyttää ongelmia aivan varmasti tulevien eurovaalien alla – ja kaikki viimeaikaiset tapahtumat meidän yhteiskunnassa niin vahvistavat tätä. Haluaisin nyt puhua nyt maksutase ongelmista. Herra Tambo, Tambo tästä puhui jo esitelmässään. Syy on varmasti vientipolitiikassa ja ää, äh, vienti- ja tuontipolitiikassa Etelä-Euroopan maiden kanssa. Minä haluaisin myös ää, äh, sanoa, kuinka iloinen olen varapuheenjohtaja Karasin tekemästä aloitteesta. Hän pyysi meitä tutkimaan niitä virheitä, joita Troikka on tehnyt arvioidessaan näitä politiikoita on toteutettu Etelä-Euroopassa. Tämän myötä me voimme ehkä paremmin ymmärtää sen, mihin on raha kadonnut eteläisissä maissa ja miten uudet tasapainot saadaan aikaan Euroopassa tulevaisuudessa. Kiitoksia tässä nyt tulkkaus. Tässä vähän katkesi välillä. Kiitoksia tästä. Sitten minä käännyn asiantuntijoiden puoleen, jotta he voivat vastata korkeintaan viisi minuuttia. Gilles saa vastata ensin, koska hän ei käyttänyt liikaa aikaa ensimmäisellä kierroksella. Kiitos, kysymyksiä tuli paljon. Ja valitettavasti minulla on vain viisi minuuttia aikaa, joten en vastaa niihin. Mutta minä olen kuitenkin sitä mieltä, että jos asettaa itsensä mahdottomaan tilanteeseen, niin oli jo myöhäistä valittaa. Ja näin on tehty monessa maassa, sillä ennen kriisiä siellä oli suuria eh, ulkoisia vajeita, suuria budjettivajeita. Tämä koskee Espanjaa, mutta kyllä Kreikkaa ja joitain muitakin maita, esimerkiksi Portugalia. Ja kun on liian myöhäistä, niin sitten tietysti tämä eh, tuntuu aika pahalta, jos antaa palkkainflaation inflaation Eh, nousta muun euroalueen yläpuolelle ja jos sitten ihmisille annetaan oikeuksia, joista joutuvat maksamaan tulevat sukupolvet, ja jotka maksetaan tulevilla veroilla, mutta ei kuitenkaan tiedetä, saadaanko näitä tulee ollenkaan, koska demografinen eh, tilanne on huono ja kasvua on vähän, niin sitten tulee kyllä eteen aika vaikeita mm, valintatilanteita. Ja jos käy niin, että ei voi myydä tuotetaan siksi, että tuote on liian kallis, niin ainoa ratkaisu on alentaa tuotteen hintoja. Ei tietysti kukaan tykkää siitä, että palkkoja alennetaan, mutta mitä muuta voi tehdä. Ja näin palaan sitten toiseen seikkaan. Haluan viitata säästöpolitiikan osalta, että on totta, nyt ei ole oikea hetki säästöpolitiikkaa harjoittaa, koska nyt on taantuma menossa ja ryhdytään säästötoimiin, niin ei tässä kerroin ole nolla, vaan se on yli nolla mielestäni, vaikka en luule, että se on yhtä korkea kuin jotkut FCS sanovat. No mitä siis on tehtävä? Tiedämme, että lyhyellä aikavälillä säästötoimet eh, tuhoavat työpaikkoja No aikaisemmin oli tämä niin kutsuttu Washingtonin konsensus, jota IMF sovelsi kriisimaihin ja Washingtonin konsensuksen takana oleva logiikka oli yksinkertainen. Te käytätte liikaa rahaa ja siksi teidän on kulutettava vähemmän. Jos raha menee vähemmän, niin tietysti kysyntä laskee ja tämä tuhoaa työpaikkoja. Ei tämän takia tarvitaan joku muu kysynnän lähde, jolla voidaan korvata tämä. Ja toinen äh, kysynnän lähde on siis ulkomaailma säästöpaketin äh, täytäntöönpano niin, että sillä ei ole niin paljon supistavia vaikutuksia, on, että ulkoinen kysyntä tulee sisäisen kysynnän tilalle. Miten vientikysyntä sitten saadaan kasvamaan, niin on devalvoitava valuutta. Ja tämä ehkä yllättää monia, mitä nyt sanon, sillä ajatellaan usein, että taloustieteilijät me puolemme euroa, mutta minusta euro on tässä kriisissä yksi suurimpia ongelmia, koska se ei mahdollista sitä, että kriisimaat voisivat toimia Washingtonin konsensuksen mukaisesti. Eli mitä tapahtuu, jos sitä ei panna täyteen, niin sitten tapahtuu niin kuin Ranskassa tehtiin Jean-Claude Trichetin johdolla, kun oltiin eh, Euroopan rahajärjestönsä mukana ja tätä kutsuttiin kilpailevaksi eh, inflaativasteeksi toiminnaksi. Tämä tarkoitti sitä, että devalvaation sijaan on tällaisia supistavia politiikkoja, joilla eh, viilennetään taloutta niin, että inflaatiota tulee vähemmän kuin muissa maissa. Se mitä pitää nyt Espanjasta, Portugalista ja Kreikasta, että jotta tämä eh, kompetitiivinen desinflaatio toimisi, erityisesti jos työmarkkinat ovat joustamattomat, niin sitten tarvitaan hyvin korkea työttömyystaso, sillä tämä mekanismi toimii ainoastaan silloin, kun työttömyys nousee 20 prosenttiin. Näin on näistä maista opittu. Muissa maissa tilanne on ehkä parempi, koska siellä on joustavammat työmarkkinat, mutta näissä maissa kompetitiivisen eh, desinflaation mm, mm, politiikka tulee todella kalliiksi, vielä kalliiksi kuin Ranskassa Trichen johdolla. Ja tämä on ikään kuin hinta, mikä maksetaan siitä, että ollaan mukana euro, euroalueella. Ja lopuksi haluaisin vastata niihin kysymyksiin, jotka ranskaksi esitettiin. Eh, Belgian edustajien toimista, eli vastaan niihin siis ranskan kielellä. Minä haluaisin, minä en halua, että minun, minun suhuni pannaan sanoja, mitä en ole sanonut. Minä sanon, että tämä moninkertaistava oli sama kuin nollalinja en minä ole myöskään sanonut, että valtion on huono varojen myöntäjä. Minä sanoin vain, että jos me haluamme enemmän valtion rahoitusta, tarvitaan enemmän veroja ja enemmän veroja tarkoittaa enemmän investointikannustuksia, vähemmän kannustusta työntekoon ja vähemmän mm, toimintaa, talouden toimintaa. Minä en tässä puhu mistään valtion tehokkuudesta, se on minun henkilökohtainen näkemykseni, mutta se ei ollut pointtini, mutta meidän pitää tajuta nämä vääristävät vaikutukset. Älkää sano, sitten te sanotte minulle, että no to, todistakaa se. Eihän valitettavasti talous ei ole mitään täsmällistä tiedettä. Minä voisin teille äh, heittää teille artikkeleita, joissa sanotaan, että Gila Rokin artikkeli, joka on sitä mieltä, että verotuskustannukset joissakin sosioekonomisissa ryhmissä tarkoittaa sitä, että me olemme Ranskassa ainakin käyrän huipulla. Se on niin vääristynyt, että jos me lähdemme tässä tätä nostamaan, niin ei se äh, mitenkään äh, lisää verotuloja. Miten sitten tulee palkkojen vaikutuksesta työllistyvyyteen? mehän täällä joku puhui orjuudesta, kyllä se on vielä olemassa. Kommunistimaat ottivat uudestaan käyttöön orjuuden, koska se oli gulag-toimintaa. Sillähän tavalla työvoima toimi tehokkaasti siinä järjestelmässä, mutta meillä on myös mielenkiintoinen luonnollinen kokeilu, luonnonmukainen kokeilu. Vain viisi sekuntia Espanjasta Frankon aikana palkat olivat erittäin alhaisia, mitä voitiin todeta, että työttömyys oli lähes nollaluokkaa eli työllisy, työllisyys, tarjonta oli hyvä kysyntä oli, kysyntä oli ylimyötäytetty, eli Frankon kuoleman jälkeen työttömyys nousi yli 20 prosentilla. Minä en usko myöskään, että optimaalinen työttömyys voisi koskaan olla nolla, varmasti sen yli, yli mutta historia on kertonut näistä episodeista, että on ihan oikein, kun puhutaan työvoimakustannuksista ja työllisyydestä. I didn't cut you off because I know it's a hard... Kiitoksia. En ö, nyt vienyt mikrofonia teiltä, mutta nyt annan seuraavalle asiantuntijalle puheenvuoron. Herra Tambo. Aivan lyhyesti. Puhuttiin talouden uudelleen käynnistämisestä ja täytyy todeta, että me olemme hyvin tiukassa kur, kur, kuri, kurinalaisessa taloustilanteessa – ja se, että e, tässä paremmassa tilanteessa nämä kertoimet e, ovat parempia ja voimme sitten lykätä. Mutta ei tässä nyt ole kysymys siitä, että e, käytetään enemmän rahaa, vaan se, että tätä säästöpolitiikkaa venytetään ajallisesti. Ei ole kysymys myöskään tässä palkkakysymyksessä, että nostetaan niitä, vaan pyritään suitsimaan inflaatiota. Sen sijaan, että palkkoja nostettaisiin, jos on minimipalkka Euroopassa ja sitten ylijäämä maissa tätä minimipalkkaa nostetaan. Otetaanpa esimerkiksi Ranska, jonka marginaalitasot ovat hyvin matalat. Niin siellä täytyy huolehtia siitä, että nostetaan palkkoja vähemmän kuin mitä tuottavuus on. Mitä voidaan odottaa? on, että Saksassa minimipalkat nousisivat. Tähän äskeiseen kollegalleni sanoisin, että ei voida tehdä muuta kuin devalvaatio tietyissä maissa. Mutta meidän täytyy toimia sillä tavalla, että devaluaatio on tarpeeton. Siihen tarvitaan teollisuutta. Laval on kun päätetään palkoista, ja jos joka paikassa palkka on palkkadeflaatio, niin mitä silloin ta- tar- tapahtuu? Silloin tulee deflaatio koko maailmaan ja sitten maailman sota lopuksi. Mutta mitä pitää tehdä? E, e, Laval kysymykseen Keynesin vastaus on hyvä, se että pyritään tasapainoon. Täytyy nostaa eh, kilpailukykyä näissä alijäämän maissa, mutta täytyy myöskin eh, pyrkiä näitä ylijäämiä pienentämään ylijäämämaassa, koska jos tätä ei tehdä, niin silloin tulee deflaatiotilanne ja ongelmiin ei päästä käsiksi. Washingtonin konsensusta ei voida soveltaa joka maahan ja sitten vasta lopuksi sanoa, että nythän tämä meni väärin. Uh, Kiitoksia. Olen pahoillani siitä, että aina tässä aika käy näin niukaksi. Ja jos teillä on vielä kysymyksiä asiantuntijoille, niin voitte ne lähettää kirjallisesti sähköpostilla, koska jos te haluatte vaikka jotain asiakirjoja nähtäviksenne, niin, niin kaikki tämä voidaan järjestää. E, me olemme tässä varttitunnin e, myöhässä ja me menemme kolmanteen paneeliin, jossa keskustelemme EKPn ja Euroopan komission kanssa. Ja tämä liittyy mm, samoihin, meillä on aikaisemminkin ollut tällaisia samantyyppisiä tilanteita, joita olemme käsitelleet Kreikan ja Kyproksen kohdalta. Meillä ensin puheenvuoron saa Euroopan komissio Servas de Roos pääosasto ECFINistä. meillä on vähän aikataulusta olemme jäljessä, niin joten annan teille aikaa seitsemän minuuttia. Se olisi hienoa, jos voisitte pysyä siinä. Okay. Thank you. Thank you, Madam Chair. Um, dear honorable Kiitos puheenjohtaja. Hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, minä pyrin todellakin pitäytymään seitsemän minuuttiin, puhun ehkä vähän nopeammin kuin yleensä, mutta ehkä tämä näin onnistuu. Eli aivan ensiksi kiitos siitä, että saan puhua Ekon valiokunnalle. Tämä on hyvin hyvä esimerkki lisääntyneestä avoimuudesta ja vastuu, vastuusta, mitä osoitetaan tuupäkin pohjalta. Aivan ensiksi Troikan ja komission roolista siinä. Troika syntyi ad hoc pohjalta jäsenvaltioiden aloitteista. Se on Tuupakin kautta Eh, siitä se on virallistettu. Tässä on taustalla hallitusvälinen sopimus ja ajatuksena on, että... Uh, Kiitoksia. Ei tämä nyt toimi tällä tavalla nopeasti puhumalla, koska sitten tulkit eivät pärjäile. No kyllä, vähän hitaammin, mutta seitsemän minuuttia silti. Eli nämä puit näistä puitteista päätettiin euroalueen maiden kanssa ja tärkeää oli, että jäsenvaltiot olivat avainasemassa, jotta pystyttäisiin tämä ohjelma kunnolla panemaan täytäntöön. Meidän mielestämme Troikka-malli on ollut hyödyllinen, kun on huomioitu ne eh, ongelmat, joita on ollut, suuret haasteet ja eh, tässä tarkoitus on jatkaa Troikan työtä tällä lailla. Niin kuin puheenjohtaja Rehn sanoi, tänään lehdistötilaisuudessa, niin Troikka on tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti haluaa tutkia Troikan toimintaa, jotta voitaisiin lisätä sen legitiimiyttä. Komission osallistuminen eh, tämän päivän kuulemistilaisuuteen ja muihin vuoropuhelutilaisuuksiin osoittaa sitä, että haluamme todellakin eh, raportoida tekemisistämme ja olla näin eh, rakentavia EPn ehdotuksen suhteen. Muutama sana näistä ohjelmista. menestystä on ollut ja on voitu mahdollistaa se, että järjestämätöntä maksukyvyttömyyttä ei ole tullut ja on saatu aikaiseksi palomuureja. Ja kasvu on toisaalta palaamassa. Komission tämän päiväisen syysraportin mukaan odotus on, että suurin osa maista kasvaa ensi vuonna puoli prosenttia Kreikassa, eh, kolme neljäsosa prosenttia eh, Portugalissa ja Irlannissa ja Espanjassakin on kasvua tässä ainoastaan Kypros jatkaa vielä ensi vuonna eh, huonolla tiellä ja sitten seuraavana on parantaa, mutta siellä kriisi alkoi myöhemmin. Ja sitten jos ajatellaan finanssivuotisia ponnistuksia. Kreikassa on tehty valtava määrä sellaisia ja ensimmäistä kertaa ollaan pääsemässä ylijäämään. Portugalin ja Irlannin vaje on puoliintunut ja joukko velkakirjan markkinoilla tilanne on parantunut ja myös valtion velkatilanne markkinoilla on parantunut. Ja nyt on jo näkyvillä se, että valtiot voivat palata eh, markkinoille, velkamarkkinoille. Irlannissa tämä on jo melkein mahdollista ja Portugalissa on kovasti edistytty ja Kreikka voisi päästä takaisin markkinoille ainakin osittain 2015 alkaen. Kaikkien tietää, että Espanja on jatkuvasti ollut markkinoilla kaikki nämä vuodet. Ja sitten kilpailukyky kasvaa työn yksikkökustannukset ovat alentuneet ja vienti on nopeutunut ja vaihto se osoittaa, että eh, suuresta vaiheesta on päästy myönteisiin numeroihin. Ollaan tekemässä eh, suuria rakenteellisia uudistuksia. Tämä vaikuttaa kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen. Oletaan, että vaikutus BKT voisi olla 6 prosenttia keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä kaksinkertainen määrä. Ja sitten pankkialalta on viety pääomaa. Tässä on eh, edistytty erityisesti Irlannissa ja eh, Espanjassa. Ja suurimmat suunnilta ongelmilta on vältytty. Kuitenkin, jos ajatellaan näitä ohjelmia ja niiden eh, laadintaa, niin ne olivat kuitenkin oikein suuntaisia, Tämän huomioon myös, kuinka paljon rajoitteita oli olemassa. On vaikea tehdä ennusteita, kun talouden tilanne on hyvin epävarma ja nyt kriisimaiden ennusteet, eh, niihin kohdistuu ehkä vielä enemmän eh, muutoksia kuin eh, yleensä, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi epäonnistuttu. Tilanne on euroalueella ja maailmanlaajuisesti ollut hyvin vaikea. Vaikka edistystä on, niin haasteita on myös sekä kansallisten uudistusten edessä että Euroopan politiikan edessä. Eli meillä on nyt tämä kriisi ja uudelleen tasapainottaminen, joka vaikeuttaa kasvua. Tässä on rahapoliittista piirstoutumista. Rahapoliittiset markkinat ovat piirstoutuneita, erityisesti ajatellen niitä pankkeja, jotka toimivat Eh, vaikeassa asemassa olevissa maissa ja niin niiden on vaikea saada eh, rahoitusta. Pankkiunioni on hyvin tärkeä, jotta voidaan varmistaa talouden vakaus ja integraatio euroalueella. Kotimaan palkkojen mukauttaminen on ollut hidasta joissain maissa ja palkkaleikkaukset eivät aina ole johtaneet alempiin hintoihin. Tämä on lisännyt työttömyyttä ja tämä osoittaa, että on joustamattomuutta mutta hyödykemarkkinoilla, tarvitaan lisää uudistuksia. Työllisyystilanne on yhä haasteellinen. Komissio on ryhtynyt eri toimiin nuorisotyöttömyyden nopeaa kasvua vastaan. Meillä on nuorisotakuu ja muita aloitteita. On osoitus siitä, että työttömyys on vakiintumassa, joissa maissa se on kuitenkin hyvin korkealla tasolla. Yhteiskunnalliset vaikutukset on aina huomioitu, kun ohjelmia on suunniteltu, niin kuin muistista käy ilmi. On hyvin tärkeää, että taakka jaetaan mahdollisimman eh, tasapuolisesti. Ja siksi ohjelmien ehdollisuus on tehty niin, että se vaikuttaa vähiten haavoittuviin ihmisiin. Esimerkiksi leikkaus Kreikassa ja Portugalissa tehtiin niin, että pyrittiin suojamaan kaikista vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että meidän ohjelmamme ovat olleet vaikeita, mutta niiltä ei voitu välttyä. Nyt kriisimaiden tilanne on paljon parempi kuin kolme vuotta sitten. sillä muuten olisi tullut paljon pahempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Makrotalouden tilanne on vakiintumassa näissä maissa ja ohjelmista pääsystä puhutaan jo Irlannin, Portugalin ja Espanjan osalta. kriisin hallinnointi on kuitenkin yhä tärkeää. Pankkiunionin rakentaminen, jossa on hyvä valvonta. Tämä on tärkeää, jotta lisätä luottamusta eh, talousjärjestelmään voidaan edistää taloudellista toimintaa. <laughs> Now, um, who's next? Oh, yeah. Kiitos. Sitten Klaus Masuhu EU-maiden divisiosta Euroopan keskuspankista. Thank you, uh, Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Puheenjohtaja pyytää, että muut panisivat mikrofoninsa pois päältä. Hyvät naiset ja herrat, olen samaa mieltä kuin äskeinen puhuja erityisesti, mitä tulee näihin päätelmiin eh, siinä, miten oikeudenmukaisia nämä ohjelmat ovat. Kiitoksia, että minä voin nyt jakaa näitä ajatuksia EMU ja IMFn osalta. Ja tässä minun täytyy vielä korostaa sitä, että minä puhun vain omasta kokemuksestani, kun olen, olen, olen analysoinut näitä tilanteita ja Troikassa EKP on vain asiantuntijaroolissa. roolissa. Se antaa tietoa muun muassa euroryhmälle. Mutta emme ole se, joka antaa tätä varsinaista apua. Siis taloudellinen ja sosiaalinen kriisi on ollut hyvin ankara ja maat ovat kärsineet todella huonosta tilanteesta. Näitä kuluja syntyi finanssikriisin myötä ja myöskin sosiaaliset kustannukset syntyvät tästä hyvin suuresta epätasapainosta, joka oli kerääntynyt näihin maihin ennen kuin nämä sopeuttamistoimet käynnistettiin 2010. Esimerkiksi Portugalissa yksityinen velka nousi ja tällä tavalla potentiaalinen kasvu jäi pois. Kreikassa e, myöskin julkinen velka kasvoi, kun julkisen sektorin e, palkkojen myötä ja tällä tavalla hyvin suurta epätasapainoa syntyi. Tällä tavalla e, kilpailukyky menetettiin ja samaan aikaan oli myös rakenteellisia ongelmia palkkasektorilla. Ja sitten se kostautui myöhemmin työttömyytenä. Irlanti maksoi hyvin suuria summia johtuen kiinteistökulmas kuplan takia, koska koska sillä tavalla yritysten ja yksityisten ihmisten velka pääsi kasvamaan hyvin suureksi. Tilanteet eh, ovat eh, erilaisia eri maissa ja niitä täytyy myös korjata eri tavalla, jotta pääsisimme kestävään kasvuun. Ei ollut mahdollista tasapainotustoimia tehdä toisella tavalla – ja tähän haluaisin mm, todeta, että sovittut muutokset, niitä ei pantu ajallaan täytäntöön ja siksi työttömyys kasvoi. Muun muassa Kreikassa on ollut ongelmia, ongelmia panna täytäntöön kaikkia näitä sovittuja ohjelmia. Kuitenkin hyvä uutinen on se, että kaikki nämä ohjelmien piirissä olevat maat ovat kehittyneet ja erityisesti työmarkkinoilla on tapahtunut hyvää kehitystä ja myöskin talouden tasapainotuksessa. Ja tämä lupaa parempaa työllisyyttä jatkossa. Jos ei tätä taloudellista apua olisi annettu, niin tilanne ei olisi ollut näin hyvä eli se tästä nykytilanteessa. 2009-2013 odotetaan 12 prosentin kasvua Kreikassa BKT ja sitten puolta vähän pienempää sitten muissa maissa ja varsinkin Kyproksessa, jossa nämä toimet ovat te- on tehty myöhemmin. 14, vuonna 14 mm, Kreikalta odotetaan ylijäämää tänä vuonna, mutta muilta sitten myöhemmissä vaiheissa. Haluaisin mainita vielä Irlannin, jossa työyksikkökustannus 2008 me verrattuna on eh, laskenut yli 20 prosenttia. Inflaatio on ollut hyvin matala näissä maissa ja jopa negatiivinen, kuten Kreikassa vuonna 2013. Taseiden tasapainotukseen on puututtu ja tässä on huomattavaa tulosta syntynyt. Kaikki nämä viisi maata on saanut pääomitusta ja rakennemuutoksia on tehty, jotta talouden kestävyys varmistettaisiin. Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa tässä ollaan kääntymään positiivisen suuntaan jo tänä vuonna, mutta siis, paitsi, mutta siis Kreikassa kuitenkin positiivista käännettä odotetaan vasta ensi vuoden alussa. Nämä ohjelmat ovat antaneet uskoa tulevaisuuteen, mutta vielä haasteita on tasapainotus, sitä täytyy e, jatkaa ja täytyy myös huolehtia siitä, että, että tulevat shokit ovat e, pienempiä kuin tähän astiset. Ja myöskin palvelu, palvelusektori täytyy ottaa tarkasteluun, täytyy, e, meidän täytyy nostaa ostovoimaa ja kilpailukykyä ja palkat eivät jäävät muuten liian alhaisiksi liian pitkäksi aikaa. Täytyy myöskin korruptiota ja veropetoksia vähentää, eli julkisen vallan palvelun täytyy olla hyvän tasoista. Ja täytyy muistaa myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus on olemassa riski siitä, että suuri työttömyys jää rakenteelliseksi ja vaikuttaa erityisesti nuoriin. Työmarkkinoiden et, täytyy tehdä vielä muutoksia ja meidän täytyy vielä talouden joustoja lisätä. Sitten maiden on varmistettava se, että pankit ovat elikelpoisia, jotta reaalitalous saa rahoitusta. Täytyy tehdä sellaista politiikkaa, että pääoma on, pääoma on käytettävissä ja että keskipitkän ajan tuotto taataan. Tässä tietenkin on paljon jo väsymystä, mutta täytyy vankistaa ne tulokset, jotka ovat jo syntyneet. Jos me lykkäämme näitä uudistuksia, niin e, siitä tulisi vain lisää hankaluutta kaikissa maissa, erityisesti e, työttömyyden hoidossa. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Niin, meillä on täällä jo etukäteen lukkoon lyöty puhujalista, niin kun koordinaattorit päättivät. Ja tuskin kannattaa kaikkia kysymyksiä ottaa nyt yhdessä, vaan mennään kolme neljän kysymyksen ryhmässä. Ensimmäiset kolma, Carl Lim, Huang Gok ja Theodor Skakis-Klakis. Ja sitten vastauksia ja pyritään pysymään ajassa. Eli puolitoista minuuttia olisi puheaikaa kullekin kysyjälle. Minä haluaisin, hyvä eh, puheenjohtaja eh, kysyä, että Olli Rehn puhui tässä aamulla tästä Troikan tuloksista ja se on hyvä asia. Sitten meillä ei eh, ole tässä Eh, täällä on siis kolme Troikan eh, jäsentä ja me kaikki tiedämme, että mm, Troikka ei ole legitiimi, ei ole avoin eikä parlamentaarisessa valvonnassa, eikä se ole yhteisön, yhteisöllinen elin. Mikä rooli kaikilla näillä instituutioilla on Troikassa ja mikä jo rooli on näissä kriisimaissa. Minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä, kun Troika asettaa näitä toimia tai vaatii, kenelle se raportoi? Miten Troikan jäsenten keskinäinen kommunikaatio toimii ja minkälaisia konkreettisia toimia tehdään ja minkälaisia päätöksiä Miten näitä päätöksiä tehdään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa? Ja viimeinen kysymykseni on, että mihin, mikä tämä ero julkisessa Troikan arvioinnissa ja teidän näkemyksissänne, mikä merkitys näillä eroilla on? Kiitos. Thank you very much, uh, Liam. Merci. Uh, Kiitos komissiolle ja EKPlle, että ovat täällä, koska troikan suosittelemat politiikat kärsivät legitimiteetistä demokratian nimissä. Kysymys, hyvin täsmällinen. Yksi komissiolle ja yksi EKPlle. Komissiolle ensimmäinen, mitkä ovat ne oletukset, joita olette varsin täsmällisesti käyttäneet, kun te lähditte suunnittelemaan toimenpiteitä, joihin on ryhdytty, mikä on tämä moninkertaistava arvo niillä, kerrannaisarvo niillä, kun on tehty komission analyysi ja IMFn analyysi tästä aiheesta. Te puhuitte äsken tästä rakenteellisista muutoksista työmarkkinoilla mikä olisi se joustavuus työllisyyssuhteissa palkkoihin, mitä te olette tästä saaneet irti, jotta lähdette suunnittelemaan rakenteellisia uudistuksia jatkossa. Sitten EKPlle kysymys. Teillä on nyt lähes enemmistö, Kreikan velkaenemmistö hallussanne. Mitä on tehty Troikan toimesta? Mikä on se osio, joka on todella palvellut Kreikan talouden elvyttämisen ja sen rahoittamista, ja mikä taas tästä palaa EKPlle? hyötynä korkoina tästä Kreikan velasta. Mehän tiedämme, että EKP antaa jotakin voidakseen myös parantaa omaa tasettaan. Mm, tämä on tutkimuskomitean tekemän työn tulosta. Mikä on EKPn rooli sääntöjensä mukana, kun se antaa suosituksia budjettipolitiikasta ja verotuspolitiikasta. Vielä lopuksi minä olen pahoillani, että IMF ei ole täällä läsnä, mutta täällä on, koska varmasti käydään keskusteluja IMFn kanssa olisimme hänet vähän selkeytystä asiaan. Mitä te olette mieltä siitä, että lähdetään toteuttamaan Euroopan vakausmekanismia? Se on vasta nyt alkuvaiheessaan, mutta se on synnyttänyt ongelmia tähän mennessä. Tiedo. Sitten Tiedo. Well, Minulla on hyvin vähän aikaa. Eli menen suoraan asiaan. Te puhuitte Kreikan yhteydessä siitä, että tässä on vastustusta muutoksen liittyen Esalta. Olette oikeassa, mutta miten, minkälaista vastustusta teillä oli tähän muutos, muutoksen vastustamiseen, sillä viime vuosina olette Kreikan julkista sektoria rahoittaneet ja tuhonneet sieltä yksityisen sektorin ja haluaisin kysyä tätä, miksi näin on tehty? Kreikan julkinen sektori ei ole antanut melkein yhtään mitään 1,4 miljoonalle työttömälle. Kaikki ovat peräisin yksityiseltä sektorilta. Julkisella sektorilla kävi sitten niin, että ihmiset joutuivat eh, ennenaikaiselle eläkkeelle, monet 50-vuotiaana tai alle 60-vuotiaana, ja näitä oli valtava määrä, eikä meillä haluta edes kertoa, kuinka moni on näin jäänyt varhaiseläkkeelle. Ja sanoitte, että tätä vastustettiin, mutta te rahoititte miljardilla euroilla tätä vastustusta, ja samanaikaisesti te kuristitte yksityistä sektoria, joka ei ole, jolla ei ole likviditeettiä ollenkaan. Kaikki likviditeettiapu on mennyt nyt Kreikan julkiselle sektorille. Haluaisin kysyä, miksi näin tehtiin? Uh, nyt uh, haluaisin antaa puheenvuoron asiantuntijoille. Uh, anteeksi, seuraava kierros, kysymyskierros. The commission first, again. Uh, thank you, madam. Neljä minuuttia korkeintaan per puhuja. Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä. Minä vastaan kolmeen kysymykseen. Troikan vastuu ja sitten nämä kertoimet ja sitten Kreikan tilanne. Ja toisiin kysymykseen voi vastata ekopin kollega. Eli Troikka ja sen vastuvelvollisuus. No, minä puhun siitä lyhyesti alkupuheenvuorossani, kuten sanoin, Troikka perustettiin ad hoc pohjalta jäsenvaltioiden toimesta siksi, että tarve näin vaati. Ajan kuluessa Troikka-järjestelmä otettiin mukaan Tuupäkkiin, joka hyväksyttiin toukokuussa 2013, ja tämä on vahvistanut sen, että kun näitä ohjelmamaita avustetaan, komission on oltava yhteydessä keskuspankkiin ja tarpeen vaatiessa myös IMFn kanssa. Eli jos mitään eh, säädöstä ei alussa ollut, niin kuitenkin myöhemmin sitten lainsäätäjä on päässyt mukaan, niin nyt on osa oikeus perustaa Troikan toiminnalle, mitä tulee sitten tämän vastuukantokysymykseen, on selvää, että kukin toimielin on omalla tavallaan vastuullinen ja siellä on aina omat sidosryhmät, joille vastataan. Minä voin puhua ainoastaan komission puolesta ja on selvää, että komissiossa vastuu menee varapuheenjohtajan kautta, komission kautta parlamentin suuntaan ja siksi tämä on otettu mukaan tuupäkkiin. Varapuheenjohtaja on ollut monta kertaa parlamentissa puhumassa ohjelmista Esimerkiksi Kyproksen osalta, jos muistan oikein, niin hän on käynyt parlamentissa esittelemässä varhaisessa vaiheessa ohjelman ja hänet on kutsuttu valiokuntaan ja täysistuntoon ja muualle selvittämään komission päätöksiä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on annettu selvityksiä ja näin tämä vastuunkanto toteutuu. Tässä ehkä tärkeimmät kommenttini, mutta ymmärrän, että asioihin on vielä palattava. Ja kun teillä on tämä oma aloite, mietintö, varmasti palaatte siihen vielä. Mitä tulee sitten kertoimiin? Niistä on puhuttu aikaisemmin pitkään. Komissio jo hyvin varhaisessa vaiheessa e ja myös EKP ja IMF että kertoimet ovat kriisiaikana korkeammat kuin normaaliaikoina. En halua olla liian tekninen, mutta jos tässä on rahapolitiikka nolla tasolla ja jos kotitalouksilla on velka, äh, luotonsaantivaikeuksia ja jos talous on heikko, niin sitten nämä fiskaaliset kertomat ovat todennäköisesti korkeammat kuin normaalitilanteessa ja kolmen toimielimen välillä piti myös sopia eh, siitä, että kertomet ovat eh, erilaisia riippuen siitä, minkälaisiin toimiin ryhdytään. Kun menoista on kyse, niin kertomet ovat korkeammat. Ja tämä on mielestämme parempi, sillä tämä on kestävämpää eh, ohjelmien mukauttamista, mutta tämän me huomioimme. Eli se, mitä haluaisin korostaa, on, että kaikki makrotaloudelliset ennusteet täällä ohjelmien taustalla ja sitten ohjelmien päivitykset, joista puhutaan jäsenvaltioiden kanssa, lähtevät liikkeelle yhteisistä projekteista ja yhteisistä fiskaista kertoimista. Eli ohjelmamaissa käytetään vain samoja kertoimia kuin IMFn kollegatkin. Tässä mielessä meillä on samanlainen lähestymistapa. Ja viimeinen kysymys. Aika on vähän julkinen versus yksityinen sektori. No, en nyt ole ihan samaa mieltä. Me olemme lähinnä pyrkineet Kreikassa valtiontalouden vakauttamiseen ottaen huomioon, kuinka huono tilanne oli valtion velan osalta alussa ja kun haluttiin päästä kestävään tilanteeseen valtion taloudessa. Tämä oli meidän prioriteettimme, eli siksi olemme paljon ottaneet kantaa julkisiin eh, palkkoihin ja eläkkeisiin, niitä oli laskettava eh, palkkoihin ja sosiaalimaksuihin menee jopa kaksi kolmas osaa menoista julkisektorilla eh, ja siksi näihin kahteen asiaan oli puututtava erityisesti. olen siis tässä mukauttanut erityisesti julkista sektoria. Olemme myös ottaneet yhteisymmärrysmuistion käyttöön yhdessä Kreikan eh, valtion kanssa. Ja tässä on tämä sääntö 1.5, eli viisi eh, työstä lähtevää, heidän tilanne otetaan vain yksi henkilö. Ja tästä toista asiasta kollega voi sanoa enemmän, sillä hän on asiasta puhunut äskettäin, mutta yhä vielä puhutaan tästä julkisten työntekijöiden eh, työmarkkinoilta poistamisesta. Eli meidän mielestämme ei ole niin, että, julkinen, että yksityinen sektori olisi unohdettu, vaan tärkeää tässä on se, että eh, nimenomaan voitaisiin siirtää painopistettä ylisuuresta julkista sektorista yksityiseen sektoriin. En yllättyisi, jos näin vielä palataan, mutta sitten EKPn vuoro. Minä voin olla ihan samoilla linjoilla äskeisen puhujan kanssa, mutta haluaisin tähän viimeiseen kysymykseen lisätä julkisesta sektorista, että kun eläkkeitä ja palkkoja on näin rankasti leikattu, niin tämähän oli hyvin progressiivista sillä tavalla, että isoja palkkoja leikattiin enemmän kuin muita pieniä. Julkinen sektori kärsi myöskin irtisanomisista Tämä prosessi ei ole ollut niin nopea ja onnistunut kuin mitä hallitus lupasi. Mutta hyvin vaikea prosessi on edelleen meneillään. Siellähän on uusi ministeri Mitsutakis, joka hoitaa julkisen sektorin uudistusta. Hän on sitoutunut Eh, vielä siivoamaan tätä julkista sektoria entisestään. Sitten palaan näihin muihin kysymyksiin. Mitä tulee EKPn rooliin Troikassa? Servas tässä kertoo tästä prosessista ja miten tämä ESM nyt sitten miten tätä vakausmekanismia käytetään tähän monitorointiin. Eh, siis eh, on hyvä, että EKP on tämän Troikan eh, töiden yhteistyössä mukana. Euroopan keskuspankki on erityisesti Irlannin, Kreikan, mutta myöskin Espanjan ja Portugalin mm, kohdalla ollut hyödyllinen, koska se on vahvistanut likviditeettiä. Meillä on siksi intressi olla Troikassa mukana, koska tällä tavalla me voimme käyttää asiantuntemustamme hyväksi. Me tiedämme, että tämä rahapolitiikan kohdalla on monenlaisia ongelmia ja on hyvin vaikeaa tehdä näitä rahapoliittisia muutoksia, jotka EKPn hallituksessa, hallintoneuvostossa on päätetty. Rakenteelliset uudistukset, joista me keskustelemme hallitusten kanssa, niin ne ovat sellaisia että ne eivät pelkästään lisää joustavuutta ja tuottavuutta, vaan sen ohella ne myös auttavat eh, eh, tähän transmissiomekanismiin liittyviin ongelmiin rahapolitiikassa. Ja kun me pääomitamme pankkisektoria näissä maissa, niin me teemme sen ohjelmien avulla – ja tässä transmissiomekanismissa me näemme näemme, että ongelmat ovat lieventyneet siitä, mitä ne olivat vuosi sitten. Kiitos. Tietenkin jäsenet voivat seuraavalla kierroksella vielä palata näihin kysymyksiin, jos aiheet ovat samat. Meillä on nyt seuraava puheenvuorokierros. Kotian ensimmäisenä. Thank you, uh, President. When I... Kiitos puheenjohtaja. Kun kuulen kahden vieraan puhuvan, niin vaikuttaa siltä, että he puhuvat ikään kuin Liisa Ihmemaan puolesta. He lähtevät jos lähdetään liikkeelle näistä oletuksista, joista lähdettiin liikkeelle, niin suurin osa ennusteista on ollut vääriä. Eli jos ajatellaan Kreikkaa 2012, niin Troika sanoi, että tulisi 1,1 prosentin kasvua BKT, mutta se tuli kuitenkin laskua 6,4 prosenttia. Ja 2011 kyseessä oli miinus 2,6 prosenttia, mutta oikeasti se oli kuitenkin miinus 7 prosenttia. Ja Troikan ennuste oli, että eh, velka suhde kasvaisi ja mm, nyt kun katsotaan myös Kreikan velan uudelleenjärjestelyä, niin kyseessä on kuitenkin 169 prosenttia ihan eri summa ja sama tilanne koskee myös muita Välimeren maita. Eli arvon herrat, teidän ennusteenne ovat paljon huonompia kuin mitkään säännösteet, joita kuulen edes huonoin kuulemani sääennuste. Olemme nyt vihdoin siis samaa mieltä ja minä en todellakaan luota teidänlaisiin kansantaloustieteilijöihin. Te puhutte alhaista inflaatiosta, mutta nyt ollaan itse asiassa menossa deflaation tielle ja kaikki ovat tästä huolestuneita, jotkut maat jopa joutuvat Japanin malliin. Ja miksi näin on käynyt? No minä en ymmärrä miksi Ettekö osanneet arvioida kriisin suuruutta. Te olette kansantaloustieteilijä, olette eh, arvoillisissa yliopistoissa opiskelleet vai oliko tässä vain nyt tällaista toiveuskoa, mm, että näinhän usein käy toimielimissä toivotaan tietynlaisia asioita ja ajatellaan, että euro ratkaisee kaikki ongelmat, vai toimittiko tässä ikään kuin cheerleaderin ominaisuudessa, eli mm, tässä yleisö eh, oli huolestunut, mutta te sanoitte, että kohta voidaan taas paremmin. Herbert Hooverkin tällaista aikoinaan sanoi, mutta eipä näin käynyt. Eli voidaan sanoa, että väärät tiedot johtivat väärin arvioihin ja väärin odotuksiin, ja tämä on sitten johtunut vääränlaiseen hoitoon. Ja tämä on työntänyt sitten maat stagnaatiotilanteesta sellaiseen kriisitilanteeseen, jossa ei pystytä jatkamaan eh, rakenteellisia uudistuksia ja näiden eh, maiden Eh, nuoria eh, nyt kohdellaan kaltoin työttömyydellä ja tämä on sitten sosiaalisesti räjähdysaltista ja se voi räjähtää joku päivä. Eli minä en kyllä näe, että tunnelin lopusta valo pilkottaisi, niin kuin te sanotte ennusteessanne. Run time, so I let you do it, but... E, niin, ensimmäistä kertaa te ylititte aikanne, mutta, mutta ei saisi tällä tavalla toimia, koska se on muiden ajasta pois. Already, uh, said... Kiitoksia. Tässä nyt ihan hyvin sanottiin monet asiat paremmin kuin minä olisin voinut sanoa. Meillä on nyt vähän vääränlainen kuulemistilaisuus tässä, koska te olette näitä päätöksentekijöitä. Meidän täytyisi puhua euroryhmälle. Ja nyt kun meillä on tämä kuuleminen, niin mehän tässä nyt odotamme elpymistä, joka on aivan kulman takana. Siis sehän on juuri tulossa. No, tarkka kysymys. Te sanotte, että te olette vain teknisiä henkilöitä EKPlle e kysymys. Miten mä Mario Draghin lähettämät kirjat näille kriisimaille, niin ovatko ne kirjat jotakin teknisiä toimintoja vai ovatko ne jotain muuta? Siis täällä on nyt poliittisia rajoitteita. No kuka eh, antaa tämän mandaatin? Nyt kun minä kun tehdään tällainen eh, pöytäkirja, pöytäkirja laaditaan, niin siellä vaan sanotaan, että, että kaikki on valmista, eli te niin kuin määrätte, mitä tehdään, ja muut vain sitten hyväksyvät. No sitten kestävyys ja analyysi. Eh, teidän esimieheni, herra eh, Servaas, te sanoitte, että tässä nyt on poliittinen arvio. Me tiedämme, että poliittisesti teidän pääosastonne pakotettiin eh, hyväksymään eräitä asioita, jotka tekivät Kreikan velasta kestävän. Tehän siis teitte päätöksen EKPn kanssa. Voisitteko vähän kertoa tarkemmin, mitä on tapahtunut? Sitten ennustaminenhan on vaikeaa. Mutta onko mahdollista, että jonkinlainen eh, räjähdys tapahtuneessa maissa vai mitä? I mean, half, minutes, Tässä oli vain puolentoista minuutin puheenvuoro eikä kahden ja se lyhentää vastauksia. Kiitos paljon, erittäin hyvä. Voida esittää kysymyksiä Euroopan komissiolle. Vahinko, ettei sitä voida tehdä IMFlle mutta tässähän nähdään hyvin, kuinka demokratia toimii kaikki ne menettelytapoinen. Me olemme nähneet, miten troikka toimii, tekee ruokaa, kansalaiset syövät ja sitten eh, hallitukset syövät ja kansalaiset ihmettelevät. Minä olen aivan äimistynyt siitä, mitä eh, komission edustaja sanoi tavoitteista, joissa on, joihin on päästy <clears throat> niissä maissa, jotka on alistettu Troikan toimenpiteiden koikanistikanineiksi. On voitu todeta hyvin selkeästi, että säästöpolitiikka ei ole vain totaalisesti epäonnistunut. On voitu myös todeta, että, että tulot eivät äh, ei tässä saada mitään hyviä tuloksia. Meillä pitäisi olla jonkin toisenlaisia indikaattoreita. Te puhutte esimerkiksi taantumasta, ja te puhuttu työttömien määrä on noussut yli 200 000 työtöntä lisää. Maahanmuuttoluvut ovat hätkähdyttävät. Me olemme sitä mieltä, että ei tämä kaikki tähän asti tehty ole palvelut yhtään mitään. Jos me vi- vertaamme Troikan ennusteita, niin kyllä säätieteilijöiden ennusteet ovat paljon paljon parempia kuin Troikan ennusteet. Edust- Hyvä herra De Rose, te sanoitte, että todellisuudessa Troikan ohjelma tai ohjelman tarkoituksena oli päästä tavoitteisiin, vaan hy- käyttää hyväkseen kriisiä, jotta voidaan saada tämä yleinen perintö, kansallinen perintö rahoituslaitosten käsiin, mutta tässä ollaan siirtämässä tärkeitä asioita julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Koska Troikan jäsenet voisivat kerrankin myöntää, että Troikan ohjelmilla ei haluta päästä tavoitteisiin, vaan halutaan vain, se on vain ideologisesti epäonnistunut hanke. Hyvät kollegat, meillä todellakaan ei ole aikaa. Muistakaa, että olette lyhytsanaisia. Niki. Niki Savella, are you I've got you on my list. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους. Kaksi kutsuvierasta esityksensä myötä ovat herättäneet minusta sellaisia ajatuksia, että ne maat, jotka ovat joutuneet näiden ohjelmien alaisiksi, se tarkoittaa sitä, että kussakin näissä maissa on seurattu aika läheltä Troikan ehdottamaa tai pakolla läpiviemää ohjelmaa, mutta vaikka ajattelisimme palkkaa ja työnantajien osallistumista ongelmien ratkaisuihin, jos puhutaan veronkierrosta tai kaikkia kysymyksiä liittyvät rakenteellisiin uudistuksiin, jos seuraa tätä kaikkea tarkkaavaisena, niin voi todeta, että missään näissä maissa ei ole onnistuttu saamaan investoijia tulemaan mukaan minä kysynkin, että miksi näin on käynyt, miksi investoijat eivät ole kiinnostuneet menemään näihin maihin. En puhu tässä vain kansainvälisestä pääomasta, joka ei ole kiinnostunut näistä maista. Vaikka palkkakustannukset ovatkin siellä alhaisempia, mutta myöskin eurooppalainen pääoma on ollut hiljaa. Ei sitä kiinnosta nämä maat. Minkä takia? Missä ovat syyt teidän mielestänne? Okay, we'll have the same format. No niin, sitten sama tapa näissä vastauksissa. Hyvin monet kysymykset ovat hyvin samanlaisia. Tässä ensin annan puheenvuoron komissiolle. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja minä yritän parhaani mukaan vastata niihin. Ja tässä nyt jatkan vähän samoista aiheista kuin edellisellä kierroksella. No, tässä kysyttiin näistä ennusteista. Hyvin monia asioita siellä on. Minä ymmärrän kyllä nämä huolet ja erityisesti näihin ohjelmiin liittyvät huolet ja me otamme nämä vakavasti, koska ennusteet ovat tärkeitä kaikki meille ja me pyrimme niin hyvin ennusteisiin kuin mahdollista. Saattaa olla, että olemme epäonnistuneet, emme ole täydellisiä, virheitä saattaa tapahtua. Mutta kuitenkin me olemme analysoineet hyvin paljon näitä ennusteidemme tarkkuutta ja meillä on aika hyvä tarkkuusaste ilmennyt Eh, aivan näin yleisesti. No sitten näistä ohjelmamaista. Minä sanoin jo alun perin, että näissä maissa on ollut tällaisia yllättäviä, ennakoimattomia tilanteita. Eh, meillä on rahaliitto, meillä ei ole mitään tällaisia mekanismeja nyt käytettävissä, jota ennen oli, joten hyvin vaikea on näitä ehdotuksia ennusteita tehdä. Ei pidä pelkästään kritisoida, mutta täytyy ymmärtää, että ennusteiden tekotilanteet ovat hyvin vaikeita ja niihin liittyy paljon epävarmuuksia. Ja konsensus oli näissä maissakin hyvin pitkälle menevä. Kreikasta en nyt sen enempää puhu. Hyvin eh, paljon uusia seikkoja oli, oli, jotka tulivat eh, mukaan. Meillä oli julkinen sektori ja pankkisektori, systeeminen riskikäyttäminen, oli myös tätä tartuntavaaraa. Ja nämä olivat kaikki uusia asioita, joita oli hyvin vaikea arvioida, panna niitä ennusteisiin ja arviointeihin. Meillä on tällaisia perusennusteita aina, joita me teemme. Ja näistä hyvin paljon keskustellaan, minkä jälkeen sitten pääsemme konsen, olemme päässeet konsensukseen. Mutta meillä on tietyt perustekijät, joita me käytämme hyväksemme. No sitten Kreikasta Kreikan kohdalla tämä ei ole ollut kovin tarkkaan. Te ette nyt maininneet Irlantia, jossa sitten tarkkuus on ollut parempi. Eli me osaamme ennustaa toisille maille helpommin kuin toisille. Te ymmärrätte, että Kreikka, kun katsomme ennustetta ja tulosta, niin kyllä me olemme hyvin lähellä nyt Siis tarkoitatteko, että tämä meni huonompaan suuntaan, kysyy tämän salista. No siis joka tapauksessa siis ohjelma oli aluksi aivan erilainen kuin mitä se sitten loppujen lopuksi oli. Ja e, näin alkuvuosina se oli hyvin paljon huonompi kuin loppuvuosina, joten ennustamisen tarkkuus on parantunut. Me tiedämme tämän ja osaamme rajoittaa näitä eroja tulevaisuudessa. No sitten Kypros, meillä on ensimmäinen e, vuosi, jossa kasvu on vähentynyt 8 prosenttia. Meidän täytyy olla varovaisia e, näiden ennusteiden suhteen. Meillä täytyy olla jonkinlainen perustaso, miltä lähdemme meidät odotetaan hyvin vakavasti. No sitten mandaatti. Mandaatti tulee euroryhmältä ja jäsenvaltioilta. Ja jos ohjelmia käynnistetään, niin siitä keskustellaan ja politiikka eh, määritellään. Ja meillä on monta tahoa, jotka tähän osallistuvat. Meillä on näiden missioiden johtajien kanssa sitten keskusteluja ja kaikki euro työryhmän jäsenet ovat mukana ja me käsittelemme näitä asioita yhdessä. Eli siis emme tee missään tyhjössä näitä töitä, emmekä suunnittele ohjelmia yksiksemme. Yhteisymmärryspöytäkirja on sellainen, josta sitten keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa ja lopuksi euroryhmä ja sen puheenjohtajat sen sitten hyväksyvät. Emme siis missään tyhjössä toimi ilman minkäänlaista palautetta, vaan jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Siis sitten seuraaviin asioihin puheenjohtajan mukaan ei ole, ole aikaa, joten siirrymme seuraavan asiantuntijan. Thank you, Madam Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. seuraajana, seuraajana siis jatkan siitä, mihin seuraavaksi lopettiin. Jos puhutaan näistä ennusteista, niin kun asia voi nyt jälkikäteen tarkastella, jos ajatellaan Kreikan ennusteita, niin on asioita, joita, jotka olisi voitu tehdä paremmin. Mutta on kuitenkin nyt tarkasteltava tilannetta huomioiden, mitkä tiedot silloin olivat käytettävissä. Jos ajattelemme tilannetta Kreikassa, joka oli taustalla silloin, kun huhtikuussa 2010 tehtiin ennuste, joka oli ensimmäisen mukautuspaketin takana. Se oli eh, sellainen, että siinä oli vääränlaisia tilastotietoja ja harhanjohtavia sellaisia huhtikuussa 2010 edellisen vuoden alijäämästä sanottiin, että se oli noin 12 tai 12,5 prosenttia suurin piirtein en muista. Ja vuosi puolitoista myöhemmin kävi ilmi, että se olikin ollut 15,6 prosenttia. Tällä jo oli suuri vaikutus. Emme ole tietoisia tarkasta Kreikan talouden tilanteesta tai julkisen sektorin tilanteesta. Ja nyt sitten jälkikäteen voidaan sanoa, että keväällä 2010 emme tienneet tarkalleen, kuinka paljon hallinnollisia ongelmia oli kasautunut tuossa maassa. Tämä ei ollut tuolloin vielä näkyvillä. Ja on myös sanottava, että uudistusten täytäntöön pano viivästyi merkittävästi, vaikka hallitus ne oli luvannut ja 2012 tuli sellainen tilanne, että kun luottamus meni, niin tämä aiheutti poliittisen kriisin, eli ei pantu täytäntöön. Ja sitten luottamus meni ja tämähän oli siinä poliittinen kriisi, niin tämä tietysti tarkoittaa sitä, että tilanne vielä entisestään huono, niin, niin ennusteessa pari vuotta aikaisemmin ei oltu huomioitu poliittista kriisiä tai täytäntöönpanon puutteita. Ja viranomaiset ovat yleensä olleet optimistisempia. He sanovat Ateenassa, että heidän näkökulmastaan meidän ennusteemme tuolloin olivat liian pessimistisiä. Näin he sanovat eh, alkuennusteistamme. Ja jos sitten mennään siihen kommentti tai kommentteihin, ollaanko nyt jo näkemässä valoa tunnelin päässä. Tietysti työllisyystilanne, työttömyysluvut, nämä ovat aina hitaasti eteneviä indikaattoreita, eli ei ole yllättävää, tämä on tietysti harmillista, mutta ei ole yllättävää, että työllisyys ei vielä parane ohjelmamaissa. Irlannissa paranneminen on alkanut, mutta kaikki muut indikaattorit, kuten kilpailukyky ja julkisen vajeen väheneminen, selvä väheneminen, ja pankkien taseiden paraneminen. Kaikki tämä osoittaa myönteisen suuntaan ja tämä tarkoittaa, että seuraavana vuosina palataan taas kasvun tielle näissä maissa. Sitten deflaation liittyen sanoisin vielä jotain. Te sanoitte, että joissain maissa on deflaatiota. Tämä on totta. Kreikassa hinnat laskevat nyt. Ja teillä oli aika kielteinen suhtautuminen tähän euroalueella, jos jossain maassa hinnat laskevat, koska, ja kun siellä on kilpailukykyä parannettava, niin ei se sinänsä ole huono asia, koska kuluttajia hinnat laskevat ja näin nimellis palkka laskee, mutta kuitenkin reaalipalkka nousee. Ja tässä kilpailukykytilanne paranee verrattuna muihin euroalueen maihin. Eli ei tässä pidä nyt sekoittaa tilannetta, jossa on suhteellisia hintamuutoksia ja nämähän ovat hyviä, koska on mukauttava että ei tätä pidä sekoittaa sitten koko euroalueeseen, jossa ei ole mitään deflaatio-ongelmia. Ja sitten menisin siihen, mitä Serva sanoi näihin ennusteisiin. On totta, että me olemme olleet tai olimme väärässä eh, näissä ennusteissamme, mutta kerromme miksi näin oli. Ja Irlannin osalta ennusteet olivat hyviä. Meillä oli sellaisia tilanteita, että eh, yksityiset instituutit ajattelivat, että Irlanti joutui maksukyyttämistilanteeseen ja puhuttiin siitä, että nyt siitä, että tilanne on kestävämpi ja se on paljon parempi kuin aikaisemmin ja maksukyvyttömyysongelma on väistynyt ja nyt tilanne on paljon parempi kuin miten pari vuotta sitten markkinoilla ajateltiin. Nämä asiat ovat siis hyvin vaikeita, mutta ei voi sanoa, etteikö Troikka sijoittaisi eh, tai panostaisi siihen, että saadaan kunnon ennusteita ja tekemään, pyrimme tekemään hyvän työmme. Last week about having the wrong Ekon valtuuskunta kuuli yhdistyneessä kuningaskunnassa, että on tässä vääränlainen deflaatio käynnissä, joten eli ilmeisesti deflaatiotakin on hyvää ja huonoa. Sitten meillä on viimeiset e, kolme kysymystä. Kolme kysyjää. Ensimmäisenä Verna Langen. Kysymykset tulkataan, mutta välttämättä ei, ei vastauksia enää. Vielen Dank. Nach den vielen... Kiitoksia. Aivan lyhyesti näin monien kysymysten jälkeen haluaisin puhua. Valtionvarainministeriltä ja komissiolta on mandaatti teillä. Miksi IMF ei ollut tässä tänään mukana? Eli tämä tilanne on, on vähän erilainen. Sitten sen toinen kysymys. Te puhuitte näistä ennusteista ja joistakin numeroista käsin nämä voivat olla luotettavia. Mutta meillä on nyt, meillä on nyt kolme vuotta kokemusta tästä asiasta. Nyt kun palkat laskevat, niin miten, minkälainen tilanne arvioinne nyt tällä hetkellä on? Sitten kolmas kysymys, mitä näiden paikallisten viranomaisten kanssa tehdään? Eh, Diogo. Muito obrigado, Sharon. Eu queria começar por afirmar... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa sanomalla, että minä olen yhtä mieltä siitä, että nämä maat tai julkinen talous ei ollut kunnossa niitä tarkistuksia olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, jotta olisimme saaneet tervettä kasvuaikaan. Minä en myöskään kuitenkaan ymmärrä sitä, että tänä päivänä sanotaan, tai voidaan sanoa, että että edustajat auttoivat hallitusta ja tekivät sillä tavoin, että maat ja vaikeukset, vaikeudet ovat sen kaltaisia, että nyt sanotaan, että, ja nyt puhutaan niin kuin mitä ne olisi tapahtunut, puhutaan äh, puutteista, vaikeuksista, tarkistusohjelmista kriisimaissa. Minä haluaisin sanoa vain, että keskeinen puute, virhe oli sosiaalisessa puolessa. Työttömyys on karannut huolestuttaviin lukuihin. Jos katsotaan näitä lukuja, ja jos Euroopan komissio ja EKP sanovat, että nämä ohjelmat ovat olleet hyvin laadittuja, niin eikö näistä aineista aiheista olisi voitu tehdä toisenlaisia korjauksia oikean ajankohtana? Toisaalta mehän tiedämme, että jotkut hallitukset pyysivät enemmän joustoa mitkä ovat ne kansainväliset toimielimet, anteeksi, myös kansainväliset toimielimet korostivat sitä, minkä takia Troikka ei hyväksynyt joustoa näihin ohjelmiin on maita, joissa tilanne on erilainen. Meillä on pankkijärjestelmässä ongelmia Iranissa ja Kyproksella, talous- ja rahoituskriisi Portugalissa jyllää vahvana. Minkä takia näissä maissa kuitenkin on samat reseptit korjauksiin? Sharon, uh, I'll be very brief. Kiitos Sharon. Aivan lyhyesti ja konkreettisesti. Herra Verosille kysymys. Kuten tiedämme, niin eh, Kreikassa aloitetaan taas tällainen arviointi juuri tänään. Ja miten, miten tämä on? Jo vuonna 2013 Kreikka pääsisi plussalle. Tämä olisi on aikaisemmin kuin ajateltiin. Niin mikä tämä primaari ylijäämä on? Onko se kestävä? Eurostatin täytyy sitä arvioida vuoden loppuun mennessä. Minä kysyn, että mitä tämä primaari ylijäämä, miten se saadaan kestäväksi? Pitäisikö muita talouspoliittisia toimia vielä tehdä? Ja kun ajattelemme yksityistalouden resursseja, niin ehkä me saamme tämän eh, kestävämmälle pohjalle. Miten tämä elpyminen nyt sitten alkaa tapahtua? Sitten vielä, että otatteko huomioon poliittisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Eh, poliittinen Vakaushan on edellytys näille ohjelmille. Um, we'll go on to the replies now. Okei, okay, nyt sitten siirrymme vastauksiin ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää tulkkeja, jotka ovat ylittäneet työajan. So if we come to the commission again.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 todellisuuteen ja maiden kohtaamiin haasteisiin, vaikka kilpailukykyongelmia ilmeneekin tär- pankkisektorilla. Mutta tässä on kyse siitä, että Euroopan rahaliitossa sisällä on sisäisiä ongelmia. Totta kai asiat muuttuvat Euroopan talousalueen sisällä on paljon ongelmia. Kreikka, Portugali ovat maita, joissa hallitukset ovat lähteneet toteuttamaan erilaisia järjestelmiä, joista ei aina olla yhtä mieltä. Eli on vähemmän joustoa. Tämä, meillä pitäisi olla jotakin joustoa, ei kaikkia pidä kiveen hakata. Minä halusin lopettaa vain sanomalla, kysymällä jotakin kreikkalaiselta edustajalta – Jos tukeudutaan tilastoihin ja mitä kreikkalaiset antoivat meille huhtikuussa 2010, niin meillä on 2014 vasta luvut. Miksi meidän pitää odottaa kreikkalaisia lukuja? Miksi, miksi? Mehän tiedämme, että maksut ovat myöhästyneet, eli meidän täytyy odottaa vuoden loppuun asti Eurostatin ja tekemä työ ja kansallisten tilastovirastojen tekemä työ on aina luvut, jotka saadaan vuoden lopulla. Ja eli me saamme siis tietoja ehkä vasta marras-joulukuulta tulevaisuuden toimenpiteistä. Totta kai ne ovat vielä välttämättömiä. Te tiedätte, että me toivomme ensimmäisiä varovaisia tuloksia. 0,4 on tavoite, jotta velka voisi olla siedettävissä keskipitkällä aikavälillä. Kyllähän paljon on tehty. Suurimpiin haasteisiin on jo käyty käsiksi. 12-13 prosenttia luvut vaihtelevat, mutta on ihan varmaa, että vielä on paljon tietä jäljellä. Paljon on vielä tehtävä verojen perinnässä ja finanssipolitiikassa on vielä paljon tehtävää. Ja viimeinen kohta, sosiaalinen aspekti, olen pahoillani, niin tämähän on varsin, varsin tärkeä aihe. Ohjelmassa kallistutaan nimenomaan sosiaalisiin tekijöihin. Meidän pitää jakaa yhden oikeudenmukaisesti näiden ohjelmista koituva taakka. Muutoin se olisi väärin ohjelman legitimiteetti ajatellen. Eli pitää jakaa hyvin oikeutetusti tämä taakka. Taistella veronkiertoa vastaan, sehän takaa talouden tehokkuuden. Mutta jos ajatellaan budjettileikkauksia, niin meidän täytyy myös tukea taloutta. Tämä on tärkeää, että meidän, me haluamme painottaa sitä. Vielä viimeinen asia on ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden myötä havutaan heikentää mm, matalapalkka väestöön kohdistuvaa taakkaa. He ovat haavoittuvassa asemassa. Me haluamme parantaa sosiaaliturvan tehokkuutta. Meillä on ohjelmia, joiden myötä halutaan vahvistaa näitä verkostoja. On myös suunniteltu toimenpiteitä, joiden myötä halutaan parantaa sosiaalisia määräyksiä, kaikkia niitä, jotka liittyvät terveydenhuoltoon. Se on yksi keskeistä tavoitteista, eli paremmin rahoittaa, oikeudenmukaisemmin rahoittaa terveyspalveluita, jotta ihmisillä olisi parempi pääsy terveyspalveluiden piiriin. Halusimme myös osoittaa, että Irlannin hallituksen mielestä tässä on hyvä esimerkki, jos on rahoituksellista apua, niin se on hyvin pitkälle myötävaikuttanut tärkeiden sosiaalisten toimenpiteiden rahoittamiseen. Irlannin hallitus on jatkuvasti painottanut sitä, että näiden ohjelmien myötä julkiset palvelut ovat voineet keskeytymättä jatkaa palveluiden tarjoamista. Milloin ei aikaa, minä voisin jatkaa, mutta nämä olivat vain muutamia esimerkkejä, jotka halusin antaa teille kuultaviksi. ECP. Yeah, thank you. Sitten EKP vielä viimeinen puheenvuoro. It can be, can be shorter because uh, uh Sebastian has outlined uh, uh, the issues in a, in a very good uh, way. Uh, let me, let me... Nämä ovat nyt hyvin tässä vedetyt nämä suuntaviivat ja haluaisin vastata kysymykseen siitä, mitä olisimme ehkä tehneet eri tavalla. Ehkä me olisimme aivan alusta alkaen erityisesti ajattelen Kreikkaa, ehkä meidän olisi pitänyt näitä uudistuksia painottaa enemmän. Olemme olleet yllättyneitä siitä, miten voimakasta tämä vastustus oli. se, että uudistuksia vesitetään tai lykätään, niin ihmiset, jotka tällaista ajavat yleensä edustavat suhteellisen korkeita sosiaaliluokkia, niitä, joilla asiat ovat hyvin. Se, että markkinat avataan ja että poistetaan perusteettomat edut Esimerkiksi se, että tietyt ammattikunnat pitävät maksut korkeina. No, tällaisiin puuttuminen on hyvin tärkeää ja meillä oli alun perin näitä mukana ohjelmissa. Mutta hallitukselta ei tullut ehdotuksia. Me teimmekin sitten omalta puoleltamme ehdotuksia markkinoiden uudistamiseksi Hyvin paljon nämä uudistukset ovat ähm, sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäneet. Ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus sen vaarantaa veropetokset, jotka ovat äh, sille haitallisia. Eli julkisen sektorin pitää puuttua tähän verohuijauksiin. Ehkä tässä olikin kaikki. Ja minun mielestäni kollegani antoi hyvän kuvan siitä, mitä me ponnistelemme, kun me olemme hallitusten kanssa tekemisissä, niin todellakin näissä keskusteluissa otetaan huomioon ne ihmiset, joilla on huonoin tilanne. Jos me haluamme Troikan kanssa päästä tästä kriisistä nopeasti eroon, niin meidän täytyy huolehtia palkoista, mutta meidän täytyy myös vahvistaa talouksia tulevilta shokeilta. koska taloudellinen rakenne näissä maissa oli sellainen, että se lisäsi voimakkaasti työttömyyttä. Me emme halua, että tämä sama ilmiö tapahtuu, kun seuraava maailmanlaatuinen maailmanlaajuinen talouskriisi iskee, koska sellaisiahan kuitenkin on tulossa. Me toivomme, että todellakaan ensi kerralla sosiaaliset kustannukset eivät ole näin suuret ja ettei työttömiä ole yhtä paljon. Tämä on asia, jonka olemme ottaneet esille ministeriön kanssa seuraryhmässä ja se on tässäkin talossa syytä ottaa huomioon. Kiitoksia tästä. Kiitoksia näistä paneeleista. Valitettavasti olimme vähän kiireisiä, mutta meillä on tavoitteena aivan täsmälleen sama. Me haluamme lisää vakautta ja täytyy kuitenkin muistaa, että ihmisillä ja parlamentilla on tämä omistajuus. Eikä pidä katsoa asioita taaksepäin, vaan me jatkamme keskustelua sitten myöhemmin.